No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Oikein hyvää iltapäivää täällä Brysselissä ja tervetuloa tähän tämän vuoden viimeiseen, viimeiseen kokoukseemme. Ensinnäkin haluaisin onnitella yksikön päällikköä Vanosta, koska on hänen syntymäpäivänsä tänään, joten onneksi olkoon syntymäpäiväsi johdosta. Mitä tulee puheenjohtajan ilmoituksiin, ensinnäkin työjärjestyksestä, niin teillä on varmastikin jo kerrottu, mutta tämä on niille henkilöille, jotka ovat tuolla netissä meitä kuuntelemassa. Meillä on Turusen mietintö ja äänestystä on tarkoitus lykätä kahdesta syystä. Ensinnäkin kaikki esittelijät ja varjoesittelijät ovat sitä mieltä, että tarvitsevat enemmän aikaa saadakseen tehokkaita kompromisseja aikaiseksi. Ja minä en vastusta tätä, koska se on tämän valiokunnan työtä, mutta tärkeämpää tässä on kuitenkin se, että myöskin tuossa vastuuvaliokunnassa on tarkoitus lykätä äänestystä, joten emme halua tässä mitenkään laatuun puuttua. Eli se, mitä me teemme nyt tänään iltapäivällä, jotta käytämme tätä aikaa, me on se, että käymme alustavan keskustelun herra Garces Ramos, Ramonin lausunnosta, joka liittyy audiovisuaalisiin mediapalveluihin. Ja tämän lisäksi myöskin keskustelemme Schwabin mietinnöstä kilpailupolitiikasta ja myöskin sisämarkkina kysymyksistä. Ja tämähän alkaa kello 16.45 tänään iltapäivällä tämä keskustelu. Pyytäisin että hyväksytte tämän esityslistan näin muutettuna. Hyvä, paljon kiitoksia. Nyt sitten muut asiat. Muistan teitä vielä tämän kokouksen lopussa, mutta haluaisin sanoa, että tarkoituksena on järjestää valokuvaus ennen äänestystä huomenna. Toivottavasti silloin täällä on koko joukko jäseniä. Tämä tapahtuu kello yhdeksän. Mielestäni olisi hyvä, että meillä olisi valokuva ensi vuoden valiokunnasta ja teillä on myöskin kopio tästä uutislehtisestämme, joka on erittäin hyvä. Siinä keskitytään meidän työhömme ja Panos, joka on tässä toimittajana, niin hän on tämän laatinut. Ja tässä on otettu sellaisia asioita esille, jotka liittyvät trilogiin, koska ihmiset usein kysyvät tästä, joten ne, jotka katsovat tätä netissä tätä lähetystä, niin tulevat näkemään, että mitä edistystä on tapahtunut. Ja sen jälkeen, kun viimeksi tapasimme, me olemme nyt päässeet sopimuksen neuvoston kanssa ADR-ODR-menettelystä. Olen saanut muodollisen kirjeen neuvostossa, se näyttää tällaiselta. Ja siinä on sitten myöskin tuo kanta mukana ja neuvosto vahvistaa minulle, että jos Euroopan parlamentti hyväksyy tämän kannan ensimmäisessä käsittelyssä, niin neuvosto hyväksyy sen kannan ja silloin tämä koko asia hyväksytään. Ja tämä on siis tämän prosessin päätös, mutta teillä on kuitenkin mahdollisuus muodollisesti myöskin hyväksyä tämä huomenna. Varjoesittelijät Grek ja muutkin ovat huomenna täällä paikalla – ja sitten helmikuussa tämä hyväksytään täysistunnossa. Eli tässä nyt ensimmäinen asia, sitten toinen, mikä liittyy näihin sisämarkkinakysymyksiin. Siis tämä on toinen. Ja huomenna meillä on myöskin hyvin tärkeä keskustelu edustaja Kreutzmannin kanssa, joka on esittelijä IPR-kysymyksissä. Ja toivottavasti me pääsemme sopuun trilogissa keskiviikko aamupäivänä. Ja näin ollen saamme myöskin tämän tärkeän asian tämän vuoden aikana selvitettyä ja kiitän siitä. No nyt sitten siirrymme edustaja Valdo Saaren mietintöön ja ennen kuin nyt aloitamme, niin haluaisin kertoa teille vielä, että komission jäsen Reding on pyytänyt saada tavata minut kello 16.15, joten Hans-Peter Mayer, siis hän on pitkäaikainen jäsen tässä valiokunnassa ja hän tulee sitten täällä johtaman puhetta. Kiitoksia etukäteen jo tästä. No nyt sitten tulliohjelma, kuten tiedätte. Tässä jaettiin kaksi ohjelmaa, siis tulliohjelma ja fiskalisohjelma. Äh, edustaja Baldassare on esittelijämme. Ja nyt tarkoituksemme on tarkastella tarkistuksia ja kompromissitarkistuksia. Edustaja Koferaati ja Schmidt. En näe yhtään varjoesittelijää täällä paikan päällä, joten pyydän, että edustaja Baldassare eh, kertoo meille tämän hetkistä tilanteesta ja tämän jälkeen annan sitten varjoesittelijöille puheenvuoron ja sitten katsomme, miten etenemme tämän osalta. Ja onko herra Daskalu täällä paikan päällä? Hän on taksut pääosastosta ja hän sitten myöskin kommentoi, pyydän häntä kommentoimaan tätä asiaa. Mutta nyt edustaja Baldassare. Grazie Presidente, io sarò molto breve. Minä puhun aivan lyhyesti puheenjohtaja sikäli, että kun me olemme nyt tarkkaan käyneet läpi 40 tarkistusta, joita on tehnyt mietintöluonnokseen, pidin tarpeellisena laatia kolme kompromissitarkistusta. Niihin tulee noin 20 tarkistusta kaiken kaikkiaan, ja lopuista sitten äänestetään yksitellen. Minun kantani on sellainen, että voin kannattaa kaikkia tarkistuksia, paitsi niitä, joista olen jo kertonutkin edellisessä kokouksessa. Patricia on tullut tämä. Että tästä jätettäisiin pois maat, jotka ovat ehdokasmaita tai mahdollisia ehdokasmaita tai liittyvässä olevia. Meillä on kompromissi viisi kohdasta myös tavoitteista ja kuutoskohdastakin, jotka liittyvät erityistavoitteisiin ohjelmassa ja uusi 6a-artikla, joka tarkoittaa operatiivisia tarkoitusperiä. No, ei tässä niinkään sisällöllisiä ongelmia ollutkaan. Siinä ei ole suurempia erimielisyyksiä tai vaikeuksia. Siis tämä teksti vastaa aika lailla sitä vanhaa lainsäädäntötekstiä. Eikö siinä ollut kaikki? pääosin. Eipä tässä pitäisi olla suurempia vaikeuksia edessä. Olen valmis kuulemaan vielä viimeisimpiä huomioita valiokunnan varjoesittelijöiltä. Kiitos totta kai muuten myös heidän panoksestaan ja esityksistään, kysymyksistään. Kaikki tämä on rikastuttanut mietintöä. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Koferaati. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Baldassare erinomaisesta työstä. Hän on tehnyt kompromissiesityksiä, ne ovat kaikki kannatettavia. Siinä on huomioitu, kuten itsekin hän totesi, pääosa tarkistusten sisällöstä. Siinä on hyvällä tavalla myös muotoa vielä työstetty. Se ei ole mikään vähäinen seikka sekään, niin että varmasti olemme aika lähellä tulosta, joka saa käsittääkseni hyvän enemmistön taakse. Tässä on jotain tärkeitä uutta luovia seikkoja sen jälkeen, kun komissikin oli valmis jakamaan tämän ohjelman kahteen osaan, eli erikseen vero ja erikseen tulli. Ja siellä on myös tukikelpoisissa hankkeissa tietotekniset valmiudet, siis tietotekniikan hyväksikäyttö. Se on hyvä. Uskon myös, että jatkoajatelu on erittäin tärkeää että voitaisiin vertailuanalyysiä kehitellä tullilaitoksessa, mitä voidaan siis rahoittaa. Tässä on tiettyä uutta aika lailla mukana. Vielä haluaisin korostaa yhtä ongelmaa, joka ehkä on ratkaisematta, mutta se ei ole meidän käsissämme. On syytä tähdentää tätä nimittäin, kun ajatellaan näitä voimavaroja, jotka on osoitettu ohjelmaan. Ja varsinkin kun nyt keskustellaan monimuotoisesta kehyksestäkin, niin näitä pitäisi saada lisää. Täytyy saada muonteinen, myönteinen lopputulos. Ja totta kai, kun ajatellaan, että ei ole riittävästi ollut voimavaroja käytössä. Se ei nyt riippu meistä tietenkään, mutta haluamme nostaa enemmän kuuluville. Ehkä se voidaan tätä kautta myös toteuttaa, että on osoitettu riittävästi voimavaroja, että näitä hankkeita voidaan toteuttaa. Kiitos Raffaellelle ja muille kollegoille, jotka ovat osallistuneet keskusteluihin. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Schmidt. Thank you, Mr. Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää herra Baltasarea. Tiedämme kaikki, että vaikka on tämä ei ehkä ole kaikkein kiinnostavin asia esityslistalla, niin kuitenkin erittäin tärkeä asia, varsinkin näinä päivinä, kun tarvitsemme kaiken mahdollisen tulon, jota vaan voidaan saada. Ja olen tyytyväinen voidessani sanoa, että olemme saavuttaneet erittäin hyviä kompromisseja. Ei mitään ongelmaa niihin liittyen. Ainoa asia, ja tämä on ehkä sellainen, mistä siitäkin saadaan sopimus aikaan jopa. En usko, että meidän pitäisi ottaa mukaan EUn rahoitukseen välineitä, kuten skannereita ja laboratoriovälineitä tai laitteita. Me voimme löytää muita rahoituslähteitä näille tarpeille. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä siihen, että saataisiin eri kaikki tahot mukaan niin, että tietotekninen järjestelmä, itäjärjestelmä sopii samalla, toimii samalla tavalla kaikkialla Euroopassa. Sehän on kaikkein tärkein kysymys, niin kuin me tiedämme. Ratkaiseva tulevaisuuden kannalta. Se on ainoa kommentti minulta. Siis rahoitukseen rahoitusta pitäisi kohdentaa juuri IT-sektoriin, mutta kiitoksia kuitenkin kaikesta. To any other members? Haluaako joku muu jäsenistä vielä täällä käyttää puheenvuoron ennen kuin pyydän, että komissio kommentoi näitä tarkistuksia ja antaa kantansa tähän. Onko täällä joku muu vielä, joka pyytää puheenvuoroa? No niin, selvä. Joten herra Raskalu, ehkäpä voisitte kertoa täällä oman kantanne asiaan. Thank you, Mr. Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Baldassare ja varjoesittelijät tästä versiosta. Sain sen liian myöhään itse, ei ollut aikaa sitä lukea, mutta ihan muutama sana siitä, mitä neuvostossa tapahtui. Meillä on nyt sopimus saatu aikaan neuvostossa ja versio, jota komissio ehdotti sääntelystä, se hyväksyttiin pienillä muutoksilla. Ne ovat tällaisia teknisiä muutoksia pelkästään sanoisin. Tavoitteet pääasiassa ja kokonaisosuus asetuksessa on samassa muodossa kuin komission esityksessä. Ja tärkeää ehkä teille on tietää, että alun perin joukko jäsenvaltioita oli pyytänyt sitä, että saataisiin rahoitusvälineitä tälle ohjelmalle. Ja sitten keskustelun jälkeen päätettiin hylätä tällainen pyyntö. Ja vaan säädöksiä mukaan, että rahoitetaan näitä välineitä ohjelmassa ja on otettu neuvosto antoi lausunnon, joka mainitaan pöytäkirjassa, sillä vain suositellaan sitä, että komissio toteuttaa tutkimuksen, hu- jotta voitaisiin löytää rahoituskeinoja seuraavalle sukupolven monivuotisesta rahoituskehitystä ja tämän tutkimuksen pitäisi olla valmis 2018. Tämä on tilanne nyt ja tämä oikeastaan vastaa komission kantaa lait laitteesta, jossa todetaan, että sitä pitäisi rahoittaa muista ohjelmista eikä tästä. Ja tämä on yksi tär- oikeastaan ainoa tärkeä kommentti meiltä ja olemme jo sen ottaneet esille aikaisemmissa kokouksissa. Good. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Edustaja Baldassare, haluatteko vielä kommentoida? Toivottavasti teillä on kompromissitarkistukset siellä. ne on tulostettu tuohon äänestysluettelon oheen. No, ainakin varjoesittelijöillä tämä on, mutta kyllä täällä voidaan kopioita jakaa. Komissiolla ainakin tulisi olla kopio tästä. Niin, haluatko kommentoida vielä, edustaja Baldassare, vastata komission tai kollegoiden mielipiteisiin? Ja huomenna iltapäivällä tästä äänestetään sitten. Si, credo Niin. Uskoisin, että Eipä tässä pitäisi olla mitään lisättävää. Kiitos vielä näistä huomioista, myönteisistä kannanotoista. Näin voidaan ottaa tämä viimeinenkin kohtainen rahoitus esille perusrakenteissa, mutta pääosin kaikki on oikeastaan tässä jo hoidettu. Ollaan samaa mieltä, tuskipa huomenna tässä tulee suurempia ongelmia. Kiitos. Good. Hyvä. No niin, tässä saa, saamme tämän nyt käsiteltyä. Edustaja Le Grip, joka on esittelemme seuraavan kohtaan, ei ole vielä paikalla. Haluaisin kysyä, onko täällä herra Graab komissiosta paikalla? Ei vielä. Joten tässä tapauksessa pidämme pienen t-tauon. Niin, edustaja Schwab. Niin, haluatteko käyttää puheenvuoron, edustaja Koferati? No, se. Niin, onko mahdollista, että mentäisiin suoraan edustaja Schwabin mietintöön? Is Mrs. Legree coming, or are you speaking? Tuleeko edustaja Legri paikalle vai puhutteko hänen puole- puolestaan nyt tässä? Niin. Me soitamme hänelle. Ja ehkäpä sitten Taksudin äh, kollegat voivat katsoa, että herra Graaf on tänne matkalla. No niin, selvä, hän on siis tulossa. Ehdotan, että käytämme tässä tämän pienen tauon, juomme kupin teetä ja jatkamme sitten esityslistan mukaan. I'm just here to listen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Nyt tämän pienen tee-tauon jälkeen jatkamme. Seuraava kohta esityslistallamme on unionin tullikoodeksi uudelleenlaadinta. Esittelijän, esittelijämme Konstans Legrip on paikalla ja annan hänelle puheenvuoron nyt. Hän voi esitellä meille tämän aiheen. Merci, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tänään käsittelemme kompromissitarkistuksia, jotka on kunnia esitellä varjoesittelylle. Tästä keskustelemme myös tänään tulikoodiston uudistamista EU-ssa. Tämä liittyy viikkoon palkkojen keskusteluun, neuvotteluun asia kokonaisuus, joka on toisaalta monimutkainen, äärimmäisen kiinnostava myös. Monimutkainen, koska se vaikuttaa niin morin eri tavoin tullipalvelun päivittäiseen arkeen, samoin talousen toimijoihin lähtien liikkeelle. Tässä myös pyritään syventämään samaan aikaan tehokkuutta, tuloksellisuutta, tulliliittoon, joka on yksi EUn pilareista. Ihan nopeasti muistuttaisin tästä kontekstista. Tämänhetkinen tullilainsäädäntö on peräisin vuolta 1992 sen vuoden. Sen jälkeen tietysti monia lainsäädännöllisiä muutoksia, teknisiä muutoksia on tapahtunut siinä määrin, että Euroopan komissio on ehdottanut muutama kuukausi sitten, että 400 korotaan niin tämä uudelleen muokatulla asetus, joka, joka, jota kautta pystytään vastaamaan kolmeen tavoitteeseen, jotka otimme esille komissiolle silloin, kun se viime huhtikuussa esittelee ehdotuksen. Minä muistutan näistä tavoitteista nopeasti. Ensinnäkin lykätään sovelluspäivämäärää. Tullikoodistossa so- sopeutetaan koodisto Lissabonin sopimuksen voimaantulon palaan tähän myöhemmin ja otettaisiin huomioon myös tullisääntelykehitykset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja informatiikan kehitykseen. Lyhyesti työn etenemisestä neuvostossa. Mielestäni näyttää siltä, että tuuliliiton syventäminen on todella välttämätöntä, koska tuuliliitto on olennainen osa EUn toimintaa. Ne, ministerineuvoston kilpailuministerit kokoontuvat 11 joulukuuta muutama päivä sitten, pystyvät uudelleen toistamaan tahtonsa siitä, että hyväksyttäisiin tullikoodiston uusimissäännöt ennen kesäkuuta 2014. Olen tyytyväinen tästä tahdonilmauksesta neuvostossa. Puheenjohtajavaltio Irlanti jatkaa ensi vuonna Kyproksen jälkeen. Sen pitäisi jatkaa tätä työn rytmiä, johon tämänhetkinen puheenjohtajavaltio on päässyt niin, että tammikuun loppuun mennessä hyväksyttäisiin yhteinen kanta, jonka neuvosto voi sitten meille esitellä. Ja me sitten pystymme, jos kaikki toimielimet pitävät kiinni aikataulusta, mutta mitä meihin täällä parlamentissa tulee, me teemme kaikkemme, jotta etenisimme hyvässä, hyvällä vauhdilla. Ehkä tämä voitaisiin hyväksyä keväällä täysistunnossa ensi vuonna. Viikkojen työn aikana minähän esittelin mietintöluonnokseni aivan syksyn, syyskauden alussa, syyskuussa, minä halusin ottaa kaikkiin vaiheisiin mukaan varjoesittelijät ryhmistä, jotta saisimme aikaan poliittisen kannan, joka on yhteinen ja vahvistettu kanta, poliittinen viesti jonka olemme, tai viestit, jotka olemme kaikki hyväksyneet ja jaamme, varjoesittelijät ja esittelijämme ovat seuraavia. Pyritään yksinkertaistamaan, helpottamaan tällaisen toimijoiden toimintaan lähtien liikkeen näistä luvan saaneista toimijoista. Neitä on varsin paljon unionissa ja joiden eteen on tulee monenlaisia hankaliakin taloudellisia tilanteita. Samoin varmuus ja turvallisuus, kun ajatellaan monia haasteita, joita tulli viranomaisten edessä on, siis turvallisuus ja varmuus, pyritään uudistamaan tämänhetkistä lainsäädäntöä luonnollisesti, mutta sitten tulee toinen poliittinen viesti, joka on meille kaikille yhteinen. Haluamme, että noudatetaan eri toimielinten eri oikeuksia ja poikkeusoikeuksia. Mielestäni olemme pystyneet toimimaan rakentavassa hengessä avoimesti ja siksi, siksi haluaisin erittäin lämpimästi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän hyvästä tahdostaan ja tarmokkuudestaan. Ja myös tämä tahto rakentavassa hengessä tehty yhteistyö avoimuuden hengessä. Näin olemme voineet toimia viime viikkojen aikana ja Tämä on sitten ohjannut minua, kun olen laatinut näitä kompromissitarkistuksia. Käyn niitä nyt nopeasti läpi. Niitähän ei kovinkaan paljon ole, koska heti alussa yhdessä varjoiselta minä hyväksyimme aikarajan näistä tarkistuksista, tämä on tärkeä kohta, niin me, meillä ei ole tarvetta laatia kymmenittäin, tusinoittain näitä kompromisseja. Nyt esittelen kaksi kompromissitarkistusta, jotka teille välittäisin. Ensimmäinen kompromissitarkistus liittyy artiklaan 62, sen kohtaan 4, ja se määrittelee tulliarvomääritelmän kompromissitarkistus, jonka teille tänään esittelen, kompromissi A. Sen tavoitteena on tavallaan yhdistää mahdollisimman hyvin ja harmonisesti kaksi erittäin tärkeää tarkistusta, jonka kaksi kollegaamme laativat. 84 ja 97, herra Schmidt, tämä kaksi tarkistusta. Niistä tuli erittäin hyödyllisiä täsmennyksiä ja ne täydensivät hienosti toisiaan. Ja tässä käsiteltiin hyvin tätä tulliarvon määritelmää ja Ne olivat todellakin täydentäviä tarkistuksia ja toivat tähän lisää jotakin. Nämä kompro, tämä tarkistus A, mitä tulee tulliarvon määrittelyyn, se täsmällisellä kattavalla tavalla tasapainoisesti antaa tämän määritelmän. Sen toinen kompromissi, kompromissi B, taas käsittelee 121 kohtaa 3 alakohtaa 2 asetuksessa Tämä 181 liittyy lupiin luvansaiden toimijoiden kohdalla. Tämä kompromissi B pyrkii yhteen tarkistukseen ottamaan mukaan säädökset kolmesta tarkistuksesta, jotka monetkin kollegat esittivät. 32 tarkistus, minä itse muuten laadin sen jo, mutta myös 170 Schwabilta ja 171 Rasmitilta ovat tässä mukana. Nämä tarkistukset ja pyrkivät samaan tavoitteeseen arvottamaan näiden, näiden luvan toimijoiden asemaa. Minä voin vielä palata siihen, kuinka tärkeää meille on tämän taloudellisten toimijoiden aseman mm, tunnustaminen tai arvottaminen. Kuulen muuten mielelläni varjoesittelijöiltä kantoja näistä kahdesta kompromissitarkistuksesta. Ymmärtääkseni hi- pieniä varauksia ihmisillä saattaa olla, tai joissakin puolissa ryhmissä, koskien joitakin sanoja, jotka löytyvät B-kompromissin lopusta. Korostan vielä sitä seikkaa, että tämän B-kompromissin tarkistuksena on ottaa kunnolla esiin luvan saaneiden talousten toimijoiden asema. Tämä on mielestäni aivan olennainen viesti yrityksillemme, erityisesti PK-yrityksille Euroopassa. Liian usein olemme nähneet, koska me kaikkihan olemme tavanneet taloudellisia toimijoita, luvan saaneita, että heillä on sellainen vaikutelma, että eivät tarpeeksi hyödy, konkreettisessa eivät hyödy työstä, jonka ovat tehneet saadakseen tämän virallisen asemansa. Kaikissa ryhmissä löytyi tahtoa todellakin konkretisoida mahdollisimman pitkälti näitä konkreettisia etuja, joita syntyy. Grèce, ce statut doit vraiment être le socle. koskee näitä taloudellisia toimijoita ja pyritään helpottamaan toimintaa tulee kysymyksessä. Sitten vielä näistä kahdesta suurista tarkistuksesta, jotka välittäisin, jos, jotka jätän teidän arvioitavaksenne ja hyväksyttäväksenne. suullinen tarkistus. Ensimmäinen pyrkii poistamaan kohdan H tarkistuksesta niin 14 mietintöluonnoksessa, niin koska, niin kuin mitä nyt sanoisin, täytyy saada aikaan tiettyä johdonmukaisuutta semanttisessa mielessä ja älyllisesti myös. Tarkoitus 14 luonnoksessa niin tässä pienessä kohdassa H myöntää komissiolle oikeuden hyväksyä delegoituja säädöksiä poistaa velvoitteita tullikysymyksessä taloudelliselta toimijoilta valtuutetulta talouden toimijoilta ja haluaisin poistaa kaikki säädöstön liittyvät siihen, että poistettaisiin tällainen velvollisuus valtuutetulta talouden toimijoilta. Tämä on tämän ensimmäisen suullisen tarkistuksen merkitys, siis poistettaisiin tämä pieni kohta H, tarkistus 14, sitten toinen suullinen tarkistus, se liittyy 154 kohta 4 asetuksessa Tätä kautta me, meidän pitäisi voida täsmentää se hetki, jollain pidetään näitä tekstejä hyväksyttyinä ja tässä osallistutaan myös, pyritään myös yksinkertaistamaan tullitoimintaa. Lopuksi vielä puheenjohtajakollegat viittaisin tähän arkaluontoiseen kysymykseen delegoidut säädökset. Olen todella tullut varsin tietoiseksi työmme aikana, kuinka merkittävästä aiheesta on kysymys ja kuinka tärkeä toimivaltuuksien jako toimielinten kesken on, jotka liittyvät 190-191 artikloihin perussopimuksessa koskien, siis seutsopimusta. Varsin usein varjoesittelijät ja minä olemme saaneet keskustella tästä aiheesta. Tämä on mielestäni erittäin olennaista, että olemme yhtenäisiä, johdonmukaisia ja säilytämme kantamme. Mielestäni se on pitkälti yhteinen kanta tässä valiokunnassa. Meidän kantammehan koostuu siitä, että pyritään edistämään parlamentin eri oikeuksia ja toi, toimivaltuuksia. Minä esittelen tätä kantaa monissakin eri yhteyksissä mietintöluonnoksessa, niin se sama löytyy monista tarkistuksista myös, joita kollegat ovat tehneet trilogin aikana kolmikantaneuvottelussa siis, jotka ehkä alkavat ennen tammikuun loppua, niin sitten voimme pitkäänkin kunnolla keskustella näistä kysymyksistä myös tästä arasta toimivaltakysymyksestä. Mielestäni on tärkeää, että olemme tie, tietoinen jokainen näistä ponnisteluiden tarpeista, mutta toimimme tasapainoisesti ja noudatamme perussopimuksia ja jokaisen toimielimelle myönnettyjä toimivaltuuksia. Me kaikkihan haluamme saada aikaan varmemman, tehokkaamman tulliliiton, joka todellakin pystyy vaikuttamaan myönteisesti kilpailukykyyn ja talouden kasvuun yrityksissämme. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Niin paljon kiitoksia, Konstans. Tämä on hyvin hankala yksittäinen aihe. Minä tiedän sen ja hienoa, että olet näin intensiivisesti käsitellyt tätä, koska tässähän minä olen myöskin mukana. Eli kun ajatellaan Lissabonin sopimusta, niin, tarkoituksenahan on pitää selkeä ero delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten välillä. Eli tämä on tärkeä asia ja meidän vastuumme, josta meidän täytyy pitää kiinni tai sitten ei. Mutta nyt ennen kuin annan tässä puheenvuoron varjoesittelijöille, niin haluaisin tässä toivottaa tervetulleeksi ryhmän omasta koti omalta kotiseudultani. Tässä on 12 opettajaa lukiosta minun alueeltani. Olen erityisen iloinen siitä, että tässä on opettajia mukana, jotka ovat täällä paikan päällä katsomassa, mitä he voisivat opettaa koululaisille kouluissaan. Tervetuloa tänne. Ja nyt sitten SD-ryhmältä edustaja Rapti. Kirje Proedre, σας ευχαριστώ. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle, edustajalle Gripille. Te tiedätte aina silloin, kun me puhumme näistä mietinnöistä, niin ainahan tässä ensiksi kiitellään. Mutta haluan kuitenkin painottaa sitä, että olen todella vilpitön, kun tässä nyt kiittelen esittelijää – sillä se tapa, millä me teimme yhteistyötä parlamentissa, on mielestäni äärimmäisen tärkeää ja hyvää, ja tämä todellakin auttaa meitä, jotta saamme tästä parhaat mahdolliset johtopäätökset Euroopan kansalaisille, koska mehän teemme työtä heidän puolestaan. Mutta samanaikaisesti me myöskin toimimme esimerkkinä, jos nyt saan tämän näin todeta. Siis me olemme esimerkkinä siitä, miten me voimme tehdä yhteistyötä paremman Euroopan puolesta. Eh, no ei minulla kovinkaan paljon tässä ole sanottavaa ja se on oikeastaan ihan hieno asia. Haluaisin vain lyhyesti puhua näistä valtuutetuista talouden toimijoista. Edustaja Le Grip hän puhui hyvin selkeästi siitä, että valtuutettu talouden toimija on hyvin tärkeä asia. Ja juuri tästä syystä me haluamme, että valtuutettu talouden toimija on sellainen asia, jolle voidaan tarjota helpotusta, koska nämä helpotukset ovat äärimmäisen merkityksellisiä ja tärkeitä. Ja haluamme myöskin saada lisää luottamusta, mikä koskettaa tätä valtuutettua talouden toimia. No kun ajatellaan sitten näitä kriteerejä, minkä pohjalta joku saa tämän kyseisen statuksen – meille ne ovat äärimmäisen tärkeitä, ne ovat kyseisen koodeksin ydin. Minä nyt ihan täysin ymmärrä sitä, miksi tämä kriteerien uudelteen laadinta olisi komission tehtävä, ja se nyt ei täysin käynyt selväksi. Haluaisin tämän ajatuksen kuitenkin ottaa esille, koska mehän olemme tässä yhdessä yhteisellä, yhteisessä rintamassa komission kanssa. Komissiohan sääntelee hyvin monia asioita, jotka liittyvät näihin talouden toimijoihin, mutta ne kriteerit ja niiden uudelleenlaadinta, niin niiden täytyy kyllä olla täysin selviä. Joten tässä kohdin me tulemme esittämään suullisen tarkistuksen, ja nyt siis pääsen jo loppuun tässä puheenvuorossani. Haluan vielä kerran, kerran kiittää esittelijää, niin kuin jo aluksi tein. Haluan kiittää häntä siitä, että hän todellakin käytti tässä mahdollisuuden – hyväkseen, että tähän otetaan mukaan myöskin näitä valtuutettuja talouden toimijoita EUn ulkopuolelta. Vielä kerran sydämelliset kiitokset ja varmasti mm, yhteistyö tulee olemaan hedelmällistä jatkossakin. Kiitoksia seuraavaksi sitten liberaalien edustaja Olle Schmidt saa puheenvuoron. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Rovalo Grippiä. Hän on ollut kunnianhimoinen Tämä on kuitenkin aika hankalaa. Hän on pannut siihen koko sielunsa ja ehkä sydäntäänkin osittain peliin. Toivottavasti tässä saadaan aikaan hyvä kompromissi. Aina on hyvä tukea kompromisseja ja minä uskon, että ne ovat myös tasapainoisia. Mutta yhdessä asiassa olen vähän epäileväinen. Nimittäin puheenjohtajavaltion esitys poistaa erityismenettelyjen piiristä tilapäinen väliaikainen säilytys. En tiedä, hyödyttäkö tämä elinkeinoelämä Euroopassa. Enpä tiedä. Mielestäni se edellyttää monenlaista tulkintaa, minkälaisia tulilmoituksia pitäisi jättää ylipäätään. Kuten totesin, olin epäileväinen vain. En tiedä, onko tämä nyt paras tapa edetä. Lopuksi minäkin voin puhua lyhyesti. Uskon, että ei säännökset ovat erittäin tärkeitä ajatellen Euroopan tullia. Olen hiukkasen epäileväinen, kun tällainen putkahtaa. Ikään kuin olisi kettu tuhanta kanalossa. Tässä pitäisi olla selkeitä sääntöjä ja määritelmiä paremminkin. Tässä nyt tällainen vetoomus, puheenjohtaja. Kiitoksia, Le, Le Grip. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia sitten Haider Rylle vihreiden puolesta. Paljon kiitoksia. Minäkin puhun lyhyesti ja minä haluan aivan tässä aluksi kiittää esittelijää. Minä todellakin tein tämän hyvin vilpittömästi ja tietoisesti, koska juuri tällä osa-alueella äh, on hyvin paljon erilaisia lobbareita ollut mukana. Paljon erilaisia etuja ja intressejä liittyy tähän ja te olette todellakin saanut aikaiseksi hyvin tasapainoisen ja hyvän kompromissin. Mielestäni tämä on sellainen, että kaikki varmastikin voivat sen hyväksyä. Haluan kiittää siitä, koska tämä on esittelijän tärkein tehtävä, että saadaan aikaan tasapainoa, ja sen olette kyllä saaneet aikaiseksi. Me tuemme kompromissitarkistuksia, olen tämän jo usean otteeseen sanonut, me tuemme myöskin näitä uusia ehdotuksia, jotka olette tehnyt. Eli nämä uudet kompromissitarkistukset, niitäkin me tuemme. Mutta uskon kuitenkin, että olen samaa mieltä herra Schmidtin kanssa, että meidän todellakin täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten tämä homma nyt toimii liittyen näihin ei-suosituimussäännöksiin. Koska tässähän voi myöskin olla taustalla jotakin, mitä ei aivan selvästi sanota. Kiitoksia. Ja. Paljon kiitoksia. Ja sitten ECRn puolesta edustaja Belan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również zacznę Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Rova Le Gripiä hänen täydellisestä panoksestaan mietinnössä. Puhun ihan lyhyesti, koska suurin, suurimmista, suurimmasta osasta kysymyksistä on jo sovittu varjoesittelijöiden kokouksissa. Meillä on kaksi kompromissia. A koskien 62 kohtaan 4 tulli arvosta ja miten tämä arvo määritellään, niin sitten kompromissi B 181 artiklasta. Mitä tulee A-kompromissiin, olen sitä mieltä, että teksti suosii enemmän yrityksiä ja siksi ryhmämme tukee tätä. Kiitän tästä esittelijää. Mitä tulee b minun ryhmäni on sitä mieltä, että tämä on hyvä ehdotus. Kuitenkin me olemme ehdottaneet sitä, että poistettaisiin viimeiset sanat shall require no further controls, koska meidän mielestämme tämä muotoilu voi johtaa turhiin ongelmiin, tulkintaongelmiin tämän artiklan kohdalla, ja se olisi sääli. On sääli, että meidän kantaamme tässä ei otettu huomioon, ja tästä syystä myös me emme voi täysin tukea tätä kompromissa tulemme äänestämään tyhjää. Mutta tietysti yleensä aina me tuemme 171, se on kaikkein selkein, ja mitä tulee toiseen suulliseen tarkistukseen, välitän pienen muutoksen rouva esittelijälle ja odotan häneltä kantaa ja vastausta. Toivokaamme, että meidän ehdotuksemme menee läpi ja kiitoksia vielä kaikesta työstä, jota tässä on tehty. Ja dank. Paljon kiitoksia. Guen puolelta en näe ketään. EFD, onko, joku on ilmoitettu, mutta ketään ei kuitenkaan näy. Sitten pääsenkin komission puoleen ja annan puheenvuoron herra Zilinskille, johtajalle. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, armo parlamentin jäsenet, en nyt halua toistaa kauheasti, mutta kyllä minäkin kiittäisin kovasti esittelijää. Rova Le Grippiä ja parlamentin kollegoja ylipäätään. Tulette tehneet hienoa työtä. En nyt voi väittää, että olisimme samaa mieltä kaiken kanssa, koska siinä tarvitsisin kollegion luvan ja komission puheenjohtajan luvan, mutta sanoisin kuitenkin, että ollaan samoilla aaltopituksilla kuitenkin. Ei ehkä ihan kaikessa. Katsotaan sitten kolmikantaneuvottelussa mutta en ole samaa mieltä, niin en voi sanoa, koska ei ole lupaa siihen, mutta olen, ollaan kuitenkin samoilla linjoilla ajattelutavassa. Me sitä me kantamme kyllä, siis komission puheenjohtajan voimin. Eli lyhyestä virsikaunis kiitos vielä. So vom Rat ist niemand. Neuvostosta ei ole kukaan paikan päällä ja näin ainakin sitten esittelijä Konstansselle vielä puheenvuoron takantaa näihin käytettyihin puheenvuoroihin. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Vielä kerran haluaisin ihan vilpittömästi kiittää lämpimästi varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet tässä tukena kovasti ja ajatellen näitä esityksiä, joiden ansiosta työ on saanut rohkaisua ja myös uusia virikkeitä varmastikin. Se nähtiin myös näissä äskeisissä puheenvuoroissa ja kommenteissa, eli kiitos niistä. Todellakin unohdin ottaa esille, ja se oli minun virheeni äsken, alkuperäsäännöt. Se on tärkeä aihe, todellakin tärkeää että me pyrkisimme myös alkuperämääräyksiä perustekstissä määrittelemään, näin minä uskon ainakin. Tässä on useita versioita olemassa, pitää paikkansa. Minä esittäisin, että 19 artik- tarkistuksessa mietitty luonnoksessa, niin tätä voitaisiin jotenkin hahmotella. Siinä on alkuperämääräyksiä pyritty luonnostelemaan VTOn alkuperäsääntöjen pohjalta. No, ne on tietyllä tavalla tunnustettu ja ovat suhteellisen vakiintuneita siis siinä järjestössä, mutta totta kai on olemassa erilaisia versioita, jotka saattaa olla hiukkasen erilaisiakin. Ja niitä voidaan nyt sitten harkita. Toistaisin kuitenkin vielä, että omassa määritelmä yrityksessäni niin alkuperäsäännöksiksi olen pyrkinyt noudattamaan mahdollisimman pitkälle nyt kansainvälisesti vakiintuneita määräyksiä, kuten VTOssa. Mielestäni se on tärkeää. No niin, Simottis, kiitos. Ja, herzlichen Dank. Damit ist... Paljon kiitoksia. Näin olemme saattaneet päätöksen tämän kohdan. Ja seuraava alkuperäinen kohta on sellainen, joka on lykätty, eli audiovisuaaliset mediapalvelut niitä koskevan direktiivin täytäntöönpano. Seuraava kohta olisi kello 16.45, mutta esittelijä on paikalla, joten voimme jatkaa nyt välittömästi. Kyseessä on kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Esittelijä on Andreas Schwab ja hän saa puheenvuoron. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on aivan erityinen ilo, että saan puhua, kun te olette puheenjohtaja tänään. Hyvät kollegat, Tämähän on vain lausunto, ikävä kyllä, ei mietintö. Ja tästä syystä voinkin puhua mahdollisimman lyhyesti, mutta haluaisin tässä nyt vielä painottaa sitä, että nämä kollegoiden lukuisat tarkistukset ovat olleet hyvä asia tälle lausunnolle, mutta näin ennen joulua voi avoimesti ehkä todeta, että tälle valiokunnalle ei ole helppo aina sanoa jotakin uutta kuluttajan suojan osalta eh, kilpailulainsäädännön puitteissa. Me olemme nyt halunneet painottaa tiettyjä painopistealueita ja se on mielestäni onnistunut melko hyvin. No, tässä on kaksi elementtiä, joista haluaisin lyhyesti puhua. Ensinnäkin kyse on siitä, että missä muodossa eh, tarkoituksemme on käsitellä kahta lähettimark- kahta lähettimarkkinaa yrityksen sulautumaa tässä mietinnössä, koska ongelmahan on se, että on sellaisia kollegoja, jotka eivät halua, että mitään yksittäisiä äh, asianosaisia otettaisiin tässä lausunnossa huomioon. Ymmärrän tämän kyllä, mutta ei nyt ole mikään ongelma tässä tehdä kompromissia se, että kun nyt ajatellaan tätä Fedex ja UPS ei käsiteltäisi nimellä, vaan viittaisimme ainoastaan siihen tarpeeseen, että nämä transatlanttiset fuusiot äh, ovat sellaisia, että niitä voidaan pitkällä aikavälillä hyväksyä ainoastaan silloin, jos Atlantin toisella puolella on samankaltaiset äh, sääntelypuitteet käytössä, mutta tällä hetkellä ikävä kyllä näin ei ole. Nyt tilanne on se, että esimerkiksi suuret saksalaiset ja eurooppalaiset yritykset ovat joutuneet luopumaan Yhdysvaltain markkinoista. Ja nyt sitten toiset yritykset haluavat saada jalan siellä Euroopassa. Euroopan täytyy olla avoin. Euroopan markkinat ovat avoimet sijoittajille kaikkialta maailmasta, mutta totta kai sitten kun kyse on suurista yrityksistä Euroopassa, jotka on tarkoitus kaapata, niin totta kai me haluamme antaa mahdollisuuden, että nämäkin yritykset voivat päästä muille markkinoille – varsinkin silloin kun kyse on yhtä vahvoista taloustoimijoista. Mutta olemme saaneet aikaiseksi kompromissin esittelijän kanssa, joka selvästikin sopii heille. Ja sitten Jean-Pierre Odi on tehnyt tarkistuksen, minä arvostan häntä erittäin suuresti, e, mutta en täysin ymmärtänyt hänen tarkistustaan ja totesin, että näillä ehdoilla tätä tarkistusta emme e, suosittele hyväksyttäväksi vaan mahdollisesti voisimme keskustella siitä vielä myöhäisemmässä vaiheessa. Olen myöskin kiitollinen siitä, että kollega Kofferati, kuten myöskin tässä sisämarkkinahallinnossa, pääsi hyvin nopeasti kompromissiin. No siinähän hän tulee. Minä haluan nyt mainita tämän kompromissin lyhyesti. En tulkkaa public budgets of the member states. Tämä on se kompromissi, minkä minä olen tehnyt eh, kollega Kofferatin kanssa ja kaikki muut puheenjohtaja, kaikki muut elementit, eh, elementit tässä lausunnossa ovat sellaisia, että niiden tarkoituksena on mahdollistaa hedelmällinen eh, keskustelu vastuuvaliokunnan kanssa. Uskon, että tämä on myöskin onnistunut ja kiitän teitä kaikkia, myöskin teitä puheenjohtaja ja haluan myöskin tässä onnitella vielä syntymäpäiväsankaria. Niin, paljon kiitoksia. Tämä mainittiin jo kokouksen aluksi, mutta tänne hän tulee eh, jäseniä paikan päälle vielä myöhemmin. Hänellä on tänään syntymäpäivät ja on hienoa, että näin on. Eh, kiitoksia paljon tästä esityksestä. Annan nyt sitten varjoesittelijä Kofferaatille puheenvuoron. Grazie. Eh. Kiitos erityisesti kollega Schwabille siitä, että hän oli valmis käymään keskustelua näistä. Kiitos toki myös varjosittelijöille muutenkin. Kompromissit ovat hyvin tyydyttäviä. Meillä on yhteinen suuntautuminen tässä ollut ja tässä on nimenomaan pyritty löytämään tehokkaimpia tapoja muotoilla tämä ajatus, jota kaikki tukevat. Siksi mielestäni olemme saaneet hyvän lopputulemana, ainakin minun ryhmäni mielestä. Tulos on myönteinen kaiken kaikkiaan, jota voimme tukea. Yksi pikku ongelma on vielä ratkaisematta kuitenkin, mutta siitä päättää oikeastaan komissio. Kansanpuolue on maininnut nämä yritykset, mutta en tiedä oikein, onko tämä kovin vakuuttavaa, mutta tässä kohdin olen pyytänyt erillistä äänestystä ja tästä päättää aikanaan valioku- komissio. Muuten tämä on ihan lopputuloksena hyvä, johon olen tyytyväinen. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia. Tämähän kuulostaa erittäin hyvältä, että näin suuri konsensus tässä on. Täällä ei ole ketään muuta paikalla näistä lukuisista varjoesittelyistä, myöskään komissiota, komissio ei ole edustettuna, joten voimme päättää tämän asian käsittelyn vai niin, niin anteeksi. En nyt halua tässä mitenkään pitkittää tätä, mutta eh, kollega Kofferaati, eh, tein hänen kanssaan hyvin luottamuksellista yhteistyötä, en ainoastaan tämän asian puitteissa, vaan myöskin muuten, ja näin ollen olemme päässeet tässä hyvin nopeasti eteenpäin. Mutta haluaisin kuitenkin yhden asian vielä sanoa, että EPP-ryhmä ei periaatteessa vastusta mitään vahingonkorvaus tapauksia kuluttajien osalta, mutta me suhtaudumme niihin hiukan pidättyväisesti. Me olemme jo aina toimineet näin. Varsinkin kun ajatellaan sitä, että miltä tällainen järjestelmä näyttäisi. Euroopan komissio tulee maaliskuussa tietäkseni esittämään ehdotuksen liittyen tähän private enforcement-asiaan me tulemme hyvin rakentavasti olevan, olemaan mukana tässä, mutta haluamme kuitenkin varmistaa, että tässä ei nyt synny minkäänlaista väärää vaikutelmaa, että ne yritykset, joita Euroopassa vielä on, niin jatkossa amerikkalainen järjestelmä tässä olisi se, mikä otettaisiin käyttöön. Ja tämä on ainoastaan se syy, miksi me suhtaudumme hiukan pidättyväisesti tähän kysymykseen – mutta kyllä me tässä itse asiassa olemme melko lähellä toisiamme. Ja tässä nyt kaikki, mitä halusin sanoa tähän keskusteluun liittyen. Paljon kiitoksia. Niin, kiitoksia. Ehkä voit sitten vielä myöskin sanota vielä jotain, koska tässä nyt kuitenkin on yksi varjoesittelijä saapunut paikalle, kollega Satsi Markaakis, ja hän saa nyt tässä välittömästi puheenvuoron. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle. Hienoa, että valiokuntana heillä on tässä periaatteessa yhteinen linja ja senhän voimme nähdä siitä, että näitä tarkistuksiakin on aika vähän, 22. Useampia niistä tulemme tukemaan. No tässä on hiukan ongelmia joissakin ö, ongelmia tämä kollektiivinen oikeusjärjestelmä, no tästä puhuttiin jo, minun ei tarvitse siitä sen enempää sanoa. Minäkin olen sitä mieltä, että kun ajatellaan tätä lentorahtia lähetti palveluja, niin se on hyvä, että se otettiin mukaan. Kyseessä on tarkistus kahdeksan. Tämä pitäisi selkeästi ottaa esille ja myöskin pitää siitä kiinni. Tämä logistiikkasektori on hiukan jäänyt muiden jalkoihin viime vuosien aikana. Meidän pitäisi hiukan vahvistaa eurooppalaisia yrityksiämme. No sitten tarkistuksesta kahdeksan. Tässä kyse on energiamarkkinoista. Tässä mielestäni on hyvä, että me saatamme päätökseen. Meidän täytyy myöskin vaatia vahvemmin tätä juuri siksi, kun meillä on komission jäsen, joka kuuluu, herra Schwab, teidän puolueisenne ja on jopa teidän osavaltiostanne kotoisin. Ja hän on itse sitä mieltä, että näin on, mutta näin hän ei ole. Minä näin hänet aamulla tv -ssä. No niin, ja sitten vielä tarkistuksen 11 kohdalla pitäisi pitää huoli siitä, että emme saa mitään lisäbyrokratiaa. Tässä pitäisi ajatella, että yritykset ovat jo niin lähtökohdissaan liian isoja ja näin ollen epäonnistuivat ja näin ei pitäisi ajatella. Mutta kaiken kaikkiaan hyvin puhdasta työtä ja kompromissitarkistuksiakin tulemme tukemaan. Kiitoksia. Kiitokset. Haluatko sanoa vielä jotain? Ei. Haluaako vielä joku kollega käyttää puheenvuoron tähän aiheeseen? Ei. No niin, hyvä. Päätämme keskustelun tästä aiheesta tähän. Ja meillä on täällä vielä toinenkin muutos, josta olemme päättäneet esityslistalla. Nyt käsittelemme kohdan, joka oli tarkoitus käsitellä huomenna, eli kohta 16. Sisämarkkinoiden hallinnointi. Meillä on sama esittelijä, Andreas Schwab. Sinä saat puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen iloinen, että nyt käsittelemme tämän asian, mutta tämä kyllä johtaa siihen, että komissiosta ei jälleen kerran ole ketään paikalla seuraamassa tätä keskustelua. Vaikka et haluaisi seurata meidän linjamme, niin en tiedä, onko, oletko sinä täällä käsittelemässä tätä asiaa. No hyvä, hyvä. No sitten minä rauhoitun, koska mielestäni on tärkeää, että tässä käydään keskustelua myöskin komission kanssa, koska tässä valiokunnassa on ollut hämmästyttävän suuri konsensus siitä, mitä me haluamme saavuttaa tällä mietinnöllä sisämarkkinoiden hallinnoinnista. Ja sanon tämän myöskin kollega Kofferatin suuntaan, että minä sanon Saksassa aina, että tämä on Saksassa tällä hetkellä hyvin tärkeä keskustelun aihe, että pidetään kiinni sisämarkkinoiden säännöistä. Ja mielestäni on hienoa, että tätä vaatimusta eivät ole ainoastaan peräänkuuluttaneet saksalaiset kollegat, vaan että meillä on suuri konsensus myöskin muiden kanssa. Ja tämä voi onnistua ainoastaan silloin, jos Euroopan komissio todellakin äh, käsittelee näitä tilanteita eri jäsenvaltioissa ja pyrkii sitten myöskin ehdottamaan joitakin toimenpiteitä. No niin, puheenjohtaja, me tapasimme viime viikolla Strasbourgissa ja työstimme kompromisseja koko joukosta asioita, joita en nyt tässä enää halua sen kummemmin toistaa, vaan haluaisin mielelläni ottaa tässä neljä asiaa esille, jotka mielestäni ovat tärkeimpiä. Ensinnäkin SZDn ja GUEn kollegat haluavat selkeän viittauksen työntekijöiden oikeuksiin ja haluavat enemmän yhteiskunnallisia aspekteja mukaan tähän mietintöön. No EPP-ryhmä, niin kuin tämä valiokunta tietää, on jo pitkän aikaa toiminut työntekijöiden oikeuksien puolesta. Ja totta kai yhteiskunnalliset tekijät ovat tärkeitä sisämarkkinalainsäädännössä kun ajatellaan yhteiskuntaa tällaisessa järjestelmässä, joka, jota kuvataan sosiaal- markkinatalousjärjestelmäksi. Mutta minä pyydän kuitenkin vielä kollega Kofferaatia ottamaan huomioon sen, että tarkoituksena tässä ei ole muuttaa lainsäädäntöä, vaan lainsäädäntöprosessin sisällä näillä elementeillä on meidän ryhmämme kannalta tärkeää. Mutta sitten kun ajatellaan täytäntöönpanoa, niin siinä ei enää voida ottaa huomioon muita mielipiteitä, koska kyse on sitten ainoastaan vain siitä, että se, mistä on päätetty demokraattisen prosessin puitteissa täällä parlamentissa ja ministerineuvoston myötävaikutuksella, että nämä täytäntöön pannaan yhden suhde yhteen. Ja mielestäni olisikin haitallista, jos ympäristö, yhteiskunnalliset ynnä muut aspektit otetaan mukaan vesittämään ne asiat, joista on jo päästy yhteisymmärrykseen, joten minä pyydän, että olemme yhtä mieltä siitä, että yhteiskunnallisilla aspekteilla on tärkeä rooli sisämarkkinoilla, mutta kun näillä sisämarkkinoiden hallinnointia, niin silloin tärkeää, tärkeää on ainoastaan se, onko täytäntöön pantu oikein näitä eurooppalaisia säädöksiä. No sitten toisekseen, minä ymmärrän kyllä sen, että S&D-ryhmä haluaa ottaa tietyt aspektit mukaan. Minä uskon, että meidän täytyy keskittyä kuitenkin tässä ensinnäkin täytäntöönpanoon, sen puutteeseen jäsenvaltioissa, eikä niinkään yksittäisiin politiikan osa-alueisiin, koska mielestäni tässä ei tiedetä, missä kohdin jäsenvaltiot eivät onnistu täytäntöönpanossaan sataprosenttisesti. Kyse on ainoastaan strategisesta täytäntöönpanosta, jotka ovat hyvin tärkeitä ja joista on päätetty hyvin monissa valiokunnissa täällä. No sitten kolmas asia on se, että GUE haluaisi tehdä kompromisseja F ja V johdantosan kappaleisiin. Meillä on puhunut kollega De Jongin kanssa myöskin näistä ongelmista, joita GUE-ryhmä näkee tässä. Ymmärrän kyllä, että he eivät näitä aivan purematta niele, mutta esimerkiksi De Jongin ja Mandersin tarkistukset ovat johtaneet siihen, että tässä halutaan ikään kuin jonkinnäköinen etukäteismenettely, ja mielestäni tämä on mielenkiintoinen. Ja sitten myöskin liite on sellainen, että sitä ei ole vielä muutettu. Ja nyt sitten kun käymme keskustelun varjoesittelyiden kanssa ja komission jäsen Barnien kanssa tammikuussa, niin me voimme sopeuttaa sitä. Olen iloinen siitä, että komissio on täällä paikan päällä ja varmastikin tulee myös yksityiskohtaisesti ottamaan kantaa tiettyihin kysymyksiin. Ja kyse on siitä, että mikä voi olla tämän ehdotuksen tulos. Tämä ei keskity ainoastaan johonkin sisällöllisiin kysymyksiin, vaan strategiseen valvontaan, jota komissio harjoittaa siinä mielessä, että miten hyvin jäsenvaltiot täytäntöön panevat ja soveltavat säädöksiä, sisämarkkinasäädöksiä. Ja tässä on olemassa paljon oikeusperustoja. Tässä luonnoksessa ehdotin, että artikla 26 kohta 3 valittaisiin, koska se on jo pitkän aikaa ollut sisämarkkina määräyksen pohjalla – tämä koskettaa ainoastaan neuvostoa, koska tässä todetaan, että neuvosto komission ehdotuksen pohjalta päättää niistä suuntaviivoista, jotka ovat tarpeellisia, jotta kaikki kyseessä olevat sektorit voivat edistyä ja että tämä voidaan taata. No nyt tietysti parlamentin jäsenenä ja lainsäätäjänä mielellään on mukana näissä kysymyksissä ja tästä syystä kollega Kofferaatin ehdotus oli se, että ottaisimme artiklan 114 myöskin mukaan, tämä sisämarkkina-artiklan, mutta se on ainoastaan oikeusperusta lainsäädännölle eikä lainsäädännön ö, täytäntöönpanon valvonnalle. Ja tästä syystä onkin mietitty, että valittaisiin se oikeusperusta, joka meillä oli Sixpackinkin kohdalle olemassa, koska tässähän 121 kohta 6 kohta määrittää sen, että voidaan päättää asetuksesta. Ja tässä artiklassa 121 todetaan, että jotta talouspolitiikkaa voidaan koordinoida tiiviimmin ja että jäsenvaltioiden taloustoiminta, tämä on meille tärkeää, tapahtuisi artiklan 6 pohjalta. Eli kysymys onkin nyt se, että Tukeeko Euroopan komissio tällaista ehdotusta, koska tässä on olemassa tiettyä strategista ristiriitaa Sixpackin ja Tupakin kanssa. No, tämä ei nyt varmastikaan ole tässä niin merkittävää, mutta tätäkin tulisi pohtia. Sitten toinen kysymys on se, että onko tämä oikeusperusta se, joka määrittelee sisämarkkinoiden merkityksen oikealla tavalla. Eli nämä ovat ne kysymykset, joita minä käsittelin. Haluan kiittää kollegoja näistä hyvistä tarkistuksista ja todellakin odotan mielenkiinnolla, että miten äänestys sitten onnistuu, koska mehän haluamme tässä antaa selkeän signaalin komission ja myöskin neuvoston suuntaan sitten, kun tästä äänestämme täysistunnossa. Kiitoksia. Niin, paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Tämä on kyllä tärkeä aihe. Ja mikäli ymmärsin oikein, tässä olisi tällainen ADR-jäsenvaltioille tarjolla – No, tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta nyt annan seuraavaksi puheenvuoron kollega Kofferatille. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Schwabin tekemä työ on ollut erittäin tärkeää. Ja hän on tehnyt hyvinkin. Minä olen samaa mieltä siitä, mistä hän on lähtenyt liikkeelle, koska tässä pyritään – antamaan EU-ohjausjaksolle ja ylipäätään Euroopan unionin politiikalle oikeat mittasuhteet myös sisäisesti. Tässä on paljon teemoja, jotka menevät ristiin muidenkin asioiden kanssa. Ja sitten kuitenkin se jää vähän sivuun, koska siellä on rakenteellisia reunaehtoja säännöissä. Siksi tämä on tärkeä säännös Tästä on pitkälti keskusteltu. Minusta vaikuttaa, että kompromissit on löytynyt hyvän tahdon ansiosta. Me olemme olleet kaikki avoimin mieliin, siksi kiitos kaikille kollegoille. Ensimmäisenä tietenkin esittelijälle. Minä uskoisin, että tässä on kuitenkin vielä muutama ongelma, joita voitaisiin vielä seikkaperäisemmin käsitellä haluaisin viitata muutamaan esittelijän esille ottamaan huomioon liittyen näihin viittauksiin sosiaalisiin oikeuksiin tai työntekijöiden ongelmiin. Varsinkin Guen tarkistuksessa nämä ovat esillä. Minä uskon, että kun ajatellaan tätä aihepiiriä, niin ei pitäisi viitata vain yhteen toimijaan, joka nyt on ehkä tapetilla. Totta kai tässä valiokunnassa täytyy ajatella kansalaisen myös kuluttajan ominaisuudessa. Jos ajatellaan tätä ehdotusta, niin ehkä tässä voitaisiin viitata kaikkien toimijoiden oikeuksiin, mukaan lukien, lukien myös kansalaisten oikeuksiin, kun ovat kuluttajia. On ihan normaali, että näissä yhteyksissä kansalainen nähdään yhdessä ominaisuudessa, joka ehkä on enemmän esillä, mutta kuitenkin olisi hyvä viitata kaikkien oikeuksiin tekemättä mitään erottelua, jos näin voi sanoa. Kuitenkin kaikki ovat tärkeitä sidosryhmiä, kun ajatellaan myös tätä hallintopuolta, josta nyt olemme keskustelemassa, eli sisämarkkinoiden hallinnoinnista. Ehkä tässä olisi vielä lisää työsarkaa ihan noin myönteisessä mielessä, jos saan sanoa. Haluaisin vielä sanoa esittelijälle, jos ajatellaan niitä tarkistuksia, joita hän on vastustanut ja joita, joita minä olen esittänyt liittyen ohjausjaksoon, niin kaikki on kuitenkin pyritty esittämään rakentavassa hengessä suhteessa hänen erotukseen ne ei välttämättä ole kuitenkaan mukana kompromisseissa. Haluaisin nyt kuulla esittelijän kannan näihin esityksiin, Mutta muuttoin kaikki vaikuttaa hyvältä. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Sitten Alden puolesta. Aha. Seuraavaksi sitten vihreiltä Haide Ryyle. Minä voin puhua lyhyesti. Tämä menee hiukan myöskin edustaja Koferaatin suuntaan, eli tämä rajoitus, jonka esittelijä tähän on ottanut mukaan, on mielestäni oikeanlainen, koska mekin pohdimme tätä pohdimme, että miksi tähän nyt ei oteta jotakin kestävää kehitystä tai ympäristöä mukaan. No kyse on täytäntöönpanosta. Tässä ei ole kyse lainsäädännöstä sinänsä, vaan lainsäädännön täytäntöönpanosta. Ja nämä näillähän täytyy olla rooli tässä lainsäädäntöä laatiessa, eli siinä yhteydessä täytyisi ottaa huomioon yhteiskunnalliset kriteerit, eh, kestävä kehitys, sen täytyy olla mukana lainsäädännössä. Ja sitten kun se on saatettu päätökseen, niin kyse on sitten siitä, että se täytäntöön pannaan kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavoin. Siihen nämä ongelmat liittyvät. Eikä tässä nyt tarkoitus ole mitään uusia portteja avata. Joten mielestäni Guen esitys ei ole oikeutettu tämä rajoitus kyllä on ihan ok. Eli se, että käytetään tällaista etukäteisjärjestelmää, tässä komissio olisi hiukan voinut helpottaa tätä jo, jos se olisi menneisyydessä toiminut jo näin, mutta tietysti äh, komission täytyy ottaa tämä infringement-menettely tässä huomioon, koska muutenhan me emme ole enää johdonmukaisia tämän asian osalta, joten niin, ikävä kyllä edustaja De Jong ei ole paikalla – mutta tulen hänen kanssa vielä puhumaan siitä, että hänen ratkaisunsa ei mielestäni tässä ole oikeanlainen. Muuten tuen kyllä esittelijää ja toivon, että komissio myöskin ottaa nämä asiat huomioon ja odotan mielenkiinnolla keskustelua herra Baanien kanssa. Paljon kiitoksia. ecr puolesta edustaja McClarkin. Um, kiitoksia. Olen tyytyväinen tähän yleiseen suuntaan kompromisseissa tärkeän mietinnön yhteydessä ja erityisesti koskien omia mietin tarkistukseni. En halua puhua nyt liikaa näistä, koska paljon asioita on otettu esille myös aiemmissa kokouksissa viime viikollakin. Kuitenkin haluaisin virallisesti ilmaista tukeni kompromissitarkistuksen. Ainoa kysymys, joka minulla on, liittyy kompromissiin numero viisi ja vaikka olen tyytyväinen, että e- esittelijä vaatii nyt tätä sisämarkkinatestiä, niin en ole varma, tarvitaanko horisont tätä mihin tähän vaati toisessa osassa, voisiko hän hiukan käsitellä tätä asiaa tarkemmin ja kertoa tarkemmin perusteluistaan. En ole varma, että meillä täytyy tämä tässä mukana olla. Direktiivin tarkistuksessa bla bla bla, bla keskittämistä tämä pitäisi ottaa huomioon, että voidaan laajentaa tämä muihin sektoreihin, palvelusektoriin, että saataisiin horisontaalinen väline ja vahvistaa sen laillista, virallista tai sitovaa puolta ja varmistaa sen soveltaminen ja paikallisella tasolla lainsäädännössä. Tätä haluaisin enemmän käsiteltävän. Viimeisessä varjoistelen kokouksessa en voinut itse ollut olla paikalla. Siellä tuli esille muutama kommentti omista tarkistuksistani ja haluaisin nyt selventää hiukan omia perustelujani niistä. Tarkistus 114, suosituksesta 5. Siinä todetaan, että komission pitäisi valvoa edistystä, jota on tehty kansallisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa ja jäsenvaltioiden pitäisi antaa komissiolle kaikki relevantti tieto, jota pidetään tarpeellisena, jotta voidaan arvioida se saavutettua edistystä. Ja tein tässä poiston, koska mielestäni jäsenvaltioiden pitäisi valvoa omia toimintasuunnitelmiaan vaikkakin ehkä yhteistyössä komission kanssa. Ja tämä ehdotettu suosituksen sanamuoto on mielestäni hiukan vahva. Voisiko hän ehkä käsitellä asiaa yhdessä kanssa, niin voimme sitä korjata jotenkin. Sitten 119 tarkistusta on kyseessä poisto, suosituksesta 6, vaikkakin antaa suosituksia jäsenvaltioille, neuvoston pitäisi täysin käyttää hyväkseen välineitä sopimuksessa ja tässäkin tein poiston, koska en ole varma, onko loogista viitata artikloihin perussopimuksissa suosituksen yhteydessä, mutta ehkä esittelijä voi antaa minulle perustelunsa myös tästä. Sitten vielä 125 tarkistuksella tehty pyyntö minäkin poistin tekstin suosituksessa seitsemän F todetaan, että neuvoston sanamuoto eh, su- sisämarkkinasuositukset jäsenvaltioille komissiotuksen pohjalta. Mielestäni olen sitä mieltä, että tässä pitäisi antaa prioriteettiasema neuvostolle. Se voi antaa näitä suosituksia jäsenvaltioille, jos ne vaikuttavat sitten myönteisesti EU 2020 tavoitteisiin. Näin on nyt tehty. Mielestäni olisi hiukan turhan raskasta toimia tällä tavalla ja sitten tulee tällaista päällekkäisyyttä, mutta mielelläni kuuntelisin tässäkin esittelijän kantoja. Meillä varmastikin on samat painopistealueet. Hän, tässä on kyse vain siitä, miten ne ilmaistaan ehkä eri tavoin, ja meidän pitää varmistaa, että keskitymme todellakin kasvun kehittämiseen, mikä luo lisää esteitä ja taakkoja. Tässä pitää olla tarkka, mutta haluaisin siis kuulla esittelen kantoja, mutta kuitenkin on hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että täytyy välttää keskittyä täytäntöönpanoon ja lainsäädännön siirtämiseen kansalliselle tasolle. Kiitos. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia. Minä en näe muita varjoesittelijöitä täällä. En miesi, miehi enkä naisia. Haluaako jokin kollega vielä käyttää tässä puheenvuoron? Ei. Ja nyt odotamme jännityksellä sitten komission puheenvuoro. Kuka komissiosta haluaa ottaa kantaa tähän asiaan? Ei kukaan? Hyvä. No sitten esittelijän täytyy jäädä odottamaan ja itse käyttää puheenvuoro tässä yhteydessä. No, hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kollegoille, jotka onneksi periaatteessa ovat kyllä tässä samoilla linjoilla. Haluaisin nyt aloittaa toteamalla, että jos jotenkin tätä mietinnön tavoitetta hyödyttää se, että kun ajatellemme kofferaatin kantaa liittyen siihen, että tässä ei ainoastaan nämä valtiolliset puolet oteta, että niitä ei ainoastaan ottaa huomioon tässä täytäntöönpanossa, vaan myöskin kaikki ne, joita nämä koskettavat – ja tietysti tätä taustaa vasten me voimme ottaa tähän mukaan sellaisen kohdan, että me vaadimme tätä ainoastaan, koska haluamme parempaa sisämarkkinoiden hallinnointia. Kun ajattelemme eh, työntekijöitä, PK-yrityksiä ja tietysti myöskin kuluttajia missä tahansa muodossa, voisin kyllä kuvitella, että näin toimitaan – mutta kuitenkin minä keskittyisin enemmän tässä tähän käyttöön ja täytäntöönpanoon, koska muuten eihän tämä nyt ole mikään sellainen asia tai tapaus, joka liittyy ainoastaan näihin ryhmiin. Myöskin minun ryhmässäni tässä tilanne on se, että jokainen haluaa tässä kantaa oman kortensa kekoon ja tässä ehkä sitten tuo fokus katoaa. Eli meidän pitäisi myöskin, kun ajatellaan äänestystä, niin voisimme tässä ajatella tällaista suullista tarkistusta. No, tarkistukset, joita kollega Kofferraati tässä käsitteli ja liittyen Sixpackin, minä tuen niitä kyllä, mutta kyse onkin siitä, että miten pitkälle me menemme sellaisilla osa-alueilla, jotka eivät liity suoranaisesti tähän täytäntöönpanoon, mutta tämä on enemmän tällainen enemmän sanamuotoon liittyvä asia. No sitten kollega Ryyle minä haluan kiittää saamastani tuesta. Olisi toivottavaa, että saisimme myöskin eh, De Jongin siihen, että hän voisi hyväksyä tämän, koska tässä on olemassa aivan perustavanlaatuinen käsitysero. No sitten nämä tarkistukset, joista kollega McLaakin puhui, varsinkin tarkistus 114. No minä kyllä puollan sitä minä kiitän kyllä ECR-ryhmän tukea. Tietysti tämä muotoilu on melko epäselvä. No, kyllä tässä nyt melko tarkkoina oltiin. Me halusimme tässä enemmän selvyyttä, koska tämäkin keskustelu on osoittanut, että me käsittelemme näitä tärkeitä kysymyksiä ja siitä, että se, mistä täällä nyt on päätetty, että näitä asioita myöskin sovelletaan käytännössä. Ja nyt sitten jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä, että se soveltaa hyvää lainsäädäntöä, mutta sitten kun se onnistuu, niin sitten jäsenvaltioiden täytyy todellakin täytäntöön panna tämä lainsäädäntö oikealla tavalla ja saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ikävää, että komission puolelta ei nyt mitään tässä tule ja parlamentti ei nyt sitten tässä kykene etenemään, koska mitään kokonaiskuvaa ei ole saatu. En nyt tässä käsittele näitä yksittäisiä tarkistuksia sen enempää. Olemme melko lailla samoilla linjoilla. Ehkä meidän pitäisi tässä hiukan odottaa, mitä muilta valiokunnilta saamme, millaisia tarkistuksia saamme ja mitä me voimme ne ottaa mukaan tähän sillä tavoin, että tästä mietinnöstä tulee looginen ja tukeva ja sitten kun olemme keskustelleet komission jäsen Baanien kanssa, niin sitten tiedämme myöskin, että missä, tai mihin suuntaan komissio haluaa liikkua. Tämä on tärkeää, en nyt sano tätä komission suuntaan, vaan myöskin kun ajatellaan omaa tilannetta, niin, niin tärkeää on se, että komissiolla tällä hetkellä ei ole oikeat työkalut käsissään, jotta se voi jäsenvaltiot saattaa siihen tilaan, että se käsittelee tätä direktiiviä oikealla tavoin. Me olemme myöskin muiden direktiivien kohdalla kokeneet aivan samaa, kollega Gebhardkin sen tietää emme tätä kaikkea pysty parlamentin jäsenenä järjestämään ja, ja nyt tässä hiukan sitten tulen kiusaamaan komissiota siihen suuntaan, että se todellakin tässä on nyt vastaa, vastaavana toimijana mukana. Ja nyt ne kysymykset, jotka vielä ovat avoimia, niin tässä nyt pyrimme saamaan niistäkin kompromissin aikaiseksi. Paljon kiitoksia. Suuret kiitokset. Tämä on hyvin tärkeä aihe. No, komissiohan on vastuussa täytäntöönpanosta ja valvonnasta, mutta jäsenvaltiothan hoitavat kyllä tämän täytäntöönpanon. Myöskin Lissabonin sopimuksen lainsäädännön mukaan näin on. No, luottamus on hyvä, valvonta on parempi. Minä tässä nyt hiukan otan komission suojaani, koska komissio on tässä tärkeä vieras ja tätä esityslistaa on kyllä hyvin paljon muokattu ja muutettu ja ehkäpä nyt sitten syy siihen, että komissio ei tässä voi käyttää puheenvuoroa, liittyy siihen. No sitten pääsemme tähän alkuperäiseen kohtaan seitsemän. Euroopan kuluttajapolitiikan uudet tavoitteet. Esittelijä on paikan päällä. Annan edustaja Garces Ramonille, SD-ryhmän kollegalle puheenvuoron. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Mm. Minä siis olen mietintöluonnossa ottanut kantaa komission esityksen Euroopan kouluttajavuoden uusiksi tavoitteiksi. Mielenkiintoinen aloite siis, ja siksipä se ansaitsee myös että vietämme hetken sen parissa omien mahdollisuuksiemme puitteissa, niin että voitaisiin laatia mahdollisimman hyvää mietintöä. Aluksi haluaisin minäkin kiittää sekä komissiota aloitteesta, kuten myös Euroopan neuvostoa, ETSKiä ja alueiden komiteaa heidän lausunnoistaan niin ikään kiittäisin eri kuluttajajärjestöjä, jotka ovat antaneet minua auttaneet, kun mietintö olen laatinut. Haluan myös asiantuntijoita ja parlamentin henkilöstä muutenkin kiittää, kuten myös oman ryhmäni väkeä. Komission hanke sisältää useita aloitteita, jotka on osoitettu kuluttajille 2014-2020 kaudelle. Siksi on katsottava tässä vähän pidemmällä aikavälillä suunnata katse tulevaisuuteen. Tässä on aika lailla haasteita edessä, jotka ovat aika tärkeitä. Mainittakoon ensin maapalloistuminen, markkinoilla, rahoitussääntelyn purkaminen, talouden digitoiminen, väestön ikääntyminen, ne ovat kaikki tärkeimmät haasteet, jotka vaikuttavat myös kuluttajiin kuluttajat ovat yhä suuremman kuilun edessä, kun ajatellaan kansallista sähköistä kauppaa tai rajat ylittävää sähköistä kauppaa. Ja se, että köyhyys kuitenkin samaan aikaan kasvaa. Ja myös pahoinvointi, kun ajatellaan rahoituspalveluja. Kaikilla ei ole välttämättä edes ruokaa tarjolla. Täytyy muistaa, että 80 miljoonaa Euroopan unionissa ei pysty käyttämään hyväkseen edes perushyödykkeitä elämässään. Nämä haasteet liittyvät paljolti myös kuluttajastrategian painopisteisiin. Niinä pyritään jotenkin taata esimerkiksi elintarvikevarmuus, terveys, sähköiset palvelut, rahoitusmarkkinapalvelut, eriarvoistuminen poistaminen voitaisiin myös vähähiilidioksidista taloutta edistää huomioida haavoittuvat ryhmät, kuten lapset, vammaiset ja muut. Tämä puolestaan vaatii erilaisia hankkeita, joita tässä yhteydessä nyt pyritään edistämään – me tarvitsemme jotain korjaavia, oikaisevia välineitä. Tässä tarvitaan myös kuluttajajärjestöjen tukea, riittävästi avointa läpinäkyvää tietoa, kuluttajavalistusta. Tarvitsemme rekisterin myös sellaisista järjestöistä, jotka voisivat olla Euroopan mittakaavassakin merkittäviä toimijoita. Siksi tässä olisivat tärkeimmät kysymykset, jotka ottaisin esille. Sitten tähän liittyy kaiken kaikkiaan 18 esitystä mietinnössä, niin en nyt niitä toista tässä, koska ne voitte lukea. Mutta vain viittaisin siihen tarpeeseen, että kun ajatellaan täytäntöönpanoa, että se koskee koko Euroopan unionia, että se olisi samanlaista kaikkialla. Kun ajatellaan haasteitakin, niin niitä pitää käsitellä sosiaalisen mallin pohjalta, jota me rakennamme, niin että valvotaan markkinoita, että se toimii tehokkaasti. Me tarvitaan myös vaihtoehtoisia riidanratkaisumekanismeja, ADR, myös sähköistä riidanratkaisua. Me tarvitsemme myös ryhmäkanteita, me tarvitsemme tässä poliittista strategiaa kuluttajia varten. Kiitos. Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia. Edustaja Ramon, olen pahoillani, että en ollut paikan päällä täällä. Olin juuri komission jäsen Redingin kanssa ja toivotan tervetulleeksi tänne kollega Stylerin ja Gebhardin, jotka eivät ole paikalla, kun olin tässä aikaisemmin täällä. Nyt sitten edustaja Schwab. Puhutteko EPPn puolesta? En puhu Redingin puolesta, vaan... Niin, niin, en minä nyt tätä ajatellutkaan. Haluaisin... The, the general parts uh, that have... Tämä kahdessa osassa. Äh, tämä osa, jonka vaikka Niette lisäsi tähän, hän ei voi olla tänään paikalla ja pyytää poissaoloaan anteeksi. Mutta hän kertoi minulle ensinnäkin, että hän ja EPP olemme tyytyväisiä esitellään tarkoituksesta vahvistaa kuluttajan suojelua ja suunnassa ehdotuksista, joita esittelee esittää, ovat sellaisia, että ne sopivat yhteen EPPn kantojen kanssa. Kuitenkin, ja tämähän toinen kohtansa pitäisi muistaa se, että työllisyysmahdollisuudet, talouden kasvu, niitähän yritykset, äh, niihin yritykset vaikuttavat. Ja tästä syystä mietinnön ei pitäisi olla yritysten vastainen niin, että me emme virhe, virheisten lähetä väärää signaalia yksityissektorille mutta herra Ramoni, jonka kanssa vierailimme USAssa tänä kesänä, emme varmaankaan ole tästä eri mieltä. Erityisesti johtuen tästä talouden tilasta me emme voi antaa niin suurta taakkaa yksityissektorilla, ei saa rasittaa liian suurilla kustannuksilla. Ja hän toivoo myös, että mietinnön lopullinen versio keskittyy siihen, kuinka edistetään rajat ylittävää kauppaa aivan erityisesti digitaalisessa mielessä ja vahvistetaan B2C-suhteita tav- tavalla. Niin puheenjohtaja, minä haluaisin ottaa tähän kolme asiaa vielä mukaan. Omasta näkökulmastani minä olen jo aikaisemmin todennut hyvin selvästi silloin, kun vastasin kollega Kofferaatille liittyen siihen, että miksi EPP ei ajattele ryhmäkanteista aivan samalla tavoin kuin näistä D-ryhmän kollegat. Minä voin vielä toistaa tämän. Me lähdemme siitä, että Euroopan komissio tulee maaliskuussa tekemään ehdotuksen tämän suuntaisesti, mitä tulee tähän private enforcementiin ja näihin yleisiin säännöksiin. Me emme vastusta millään muotoa tätä kuluttajaa oikeuksien kollektiivisesta täytäntöönpanoa, mutta me kuitenkin pelkäämme sitä, että kun ajatellaan oikeudellista kodin, koditifo, kodifiointia, menee hiukan hankalampaan suuntaan kuin mitä nyt tämä pyyntö tässä esittää. Tästä syystä me suhtaudumme tähän hiukan epäileväisesti. No sitten tämä Johnatosan kappale H. Haluaisin vielä lisätä siihen, että totta kai liberalisointi eh, ei ole tuonut kovinkaan paljon eurooppalaisille kuljettajille, mutta kuitenkin tietty liberalisointi on myöskin aiheuttanut parannuksia. Esimerkiksi eh, tuotteita on paremmin saatu kaupaksi ja sitten on voitu luoda työpaikkoja myöskin varmistaa. Ja tästä syystä tämä on hiukan yksipuolinen tämä johdantosan kappale H. Ja sitten vielä kohta kahdeksan. Eli tämä eh, myynti kotoa käsin, ja tämähän, tästähän nyt esimerkiksi Espanjassa on hallitus tämän päättänyt. Tämä on hyvin dramaattinen asia sellaisille kansalaisille, joita tämä koskettaa, mutta ei tässä nyt tulisi sellaista vaikutelmaa antaa, että tämä olisi Euroopan laajuinen ongelma. Mielestäni tämä liittyy aivan erityisesti Espanjan tilanteeseen, mutta totta kai se todellakin on hyvin vakava siellä näille ihmisille. No sitten tämä sähköisen kaupankäynnin asia, niin se on hyvä, eli E ja F. Ja me myöskin puolamme hyvin monia keskeisiä asioita, joita esittelijä on tässä esittänyt. Ja haluamme kiittää tästä ja odotamme mielenkiinnolla seuraavia keskusteluja. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia Edustaja Rosvo. Puheenjohtaja esittävät kollegat, pyydän anteeksi, tuli myöhässä, mutta tein kiltisti työtä toimistossani ja sitten minulle kerrottiinkin, että esityslista oli muutettu, siksi hyppään tähän keskusteluun näin kesken. Pyydän anteeksi, kiitäisin esittelijää hänen mietinnöstään, erittäin mielenkiintoinen mietintö ja kiitän myös samassa yhteydessä komissiota tästä esityksestä. Tässähän Täältä löytyy paljon sellaisia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä huolenaiheita. Pahoittelen jälleen kerran sitä, että johtuen hiukan esityksestä no, muutoksista puhumme tavallaan nyt kuluttajista, vaikka olemme puhuneet paljon kuluttajaohjelmista aikaisemmin, mutta kun tulee näin kesken keskustelun, niin tämä kannattaa ottaa ehkä esille. On monia kohtia herra Garcias Ramonin mietinnössä, joista olen samaa mieltä. Mielestäni ehkä ei ole välttämätöntä luetellakaan niitä, koska mehän olemme siis pitkälti samaa mieltä. Sitä vastoin on joitakin kohtia, jotka on hiukan epäselviä tai joista tulin tänään, tänään sanomaan, että meidän ryhmämme suhtautuu niihin varauksellisesti. Sitä paitsi jotkut näistä kohdista tulivat jo esille Anders Schwaben puheenvuorossa ja jotkut näistä kohdista ovat kiinnittäneet huomiota ihan samalla tavalla – kuin hänenkin kohdallaan. Haluaisin nyt kuitenkin sanoa, että mietinnön tyylissä joissakin kohdin on sellainen tapa, joka voi synnyttää hiukan polemiikkaa, eikä on aivan tarpeellista tämän tyyppisessä aiheessa, jossa uskoakseni inkovaliokunnassa yleensä aikaisempina vuosina olemme pyrkineet etsimään, miten nyt sanoisin, tällaista konsensushenkeä. En ollenkaan epäile, että kun työstämme tätä ja parannamme tekstiä ja laadimme kompromisseja tarkistuksesta, ettemmekö päätyisi sitten loppujen lopuksi kuitenkin samaan tulokseen. Sitten joitakin kohtia, jotka nyt ottaisin esille. Vähän niin kuin Andrea Schwabkin, käyn läpi kohta kohdalla tavallaan Mm, mietin tässä tätä kohtaa kolme, että luotaisiin eurooppalainen järjestörekisteri, kuluttajajärjestöjen rekisteri. En ole vakuuttunut täysin, että tämä olisi sellainen asia, joka pitäisi tässä muodossa toteuttaa. Ainakin kysyisin esittelijältä, ehkä tämä muotoilu tässä kohdassa kolme on hiukan yleinen ja e, e, e, löyhä. Tuemme tietysti sitä, että hyvien käytäntöjen vaihtoa ja suoritetaan ja verkottumista järjestöjen välillä. Tämä rekisterikysymys siis kuitenkin on minulle pikkuinen ongelma. En oikeastaan edes tiedä, mihin sillä viitataan täsmällisesti ottaen. Sitten kohdassa neljä olen samaa mieltä esittelijän kanssa tästä. Otan tämän selvästi esiin, koska niin kuin muissakin teksteissä, minäkin muuten halusin ehdottaa, että puhutaan elinikäistä koulutuksesta, siksi mielestäni tämähän alkaa jo kouluiässä, mutta tämä pitää jatkoa, eikä se pidä koskea vain koulua. Minulla on aina tärkeää se seikka, että tai huomaan sen, että koululta vaaditaan valtavasti asioita, mutta ei koulu aina pysty kaikkeen, mitä sieltä vaaditaan. Sitten kohta kuusi, yhteiset yhdenmukaiset normit tuoteturvallisuudesta. Olen täysin samaa mieltä tästä. Haluaisin vain korostaa sitä, kuinka tärkeä tuotteiden seurattavuus on. Meille tämä on ihan olennainen kysymys. Sitten kohdasta seitsemän. Esittelijä tätä myös kommentoi sähköisestä kaupasta, kaupankäynnistä. Tietysti kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että tässä asiassa on vielä paljonkin tehtävää ja sitten viimeinen kenttä tarkistus tavallaan, jonka komissio suoritti, on osoittanut huomattavia puutteita. Sitten vielä lyhyesti kohdasta 8 ja 10. Näiden kohdalla hiukan listasin kysymyksiä. Eräs Vaap vähän samalla tavalla kohdasta 8. Onko nyt ihan välttämätöntä antaa esimerkkejä, jotka ovat näin tarkkoja, täsmällisiä, vaikka minäkin olen solidaarinen kuluttajien suhteen. Tietysti Espanjassa heillä saattaa olla ongelmia asuntolainojensa kanssa, kiinalainojensa kanssa. Mielestäni kiinalainat eivät no, su- tarkasti puhuen ole mitään kuluttajat, kulutustuotteita, enkä ole varma, että se kuuluu oikein meidän valiokuntamme työhön, koska tässä on kysymys rahoituspalvelusta, pääoman saannista kuluttajille. Mm-hmm kuluttajat, jotka tässä tapauksessa eivät ole kuluttajia, vaan taloudellisia toimijoita tavallaan. Sitten samalla tavalla minulle on tärkeä kysymys haavoittuvaiset kuluttajat ja kysynkin, miksi esittelijä ehdottaa sitä, että puhuttaisiin äh, mm, liikenteestä heidän yhteydessään tai joukkoliikennevälineistä. Minä puollan sitä, että verrataan hintoja. Tämä on hyvä konkretia. Ja ehkä tämä on sellainen asia, joka kuluttaja-agendalla tulee esille vähän yleisemmällä tasolla. Ehkä tätä voitaisiin hiukan täsmentää, saattaisi olla hyvä juttu. Sitten vielä, niin mennään erittäin nopeasti eteenpäin, ihan pari sekuntia vielä. Kohta 15. Ilmainen oikeusneuvonta työttömille. En vastusta tätä ajatusta, tässä on ehdotus tällaista mekanismista. Mielestäni tämä ei ole täysin äh, hyvä, miten tulee sanamuotoon ja näihin aikarajoituksiin, viitaten erityisesti muihin teksteihin, joita täällä käsittelemme Inkossa, erityisesti mitä tulee vaihtoehtoisen riidan kiistojen käsittelyyn, mitä tulee tähän ADR ja ODR. Mielestäni tätä ei ole hyvin koordinoitu tässä kohdassa 15. Se ei siis liity tarkasti siihen, mitä muu, muissa yhteyksissä on tehty. Sitten vielä yksi kohta, josta en ole täysin samaa mieltä Andreas Schwabin kanssa. Olen tämän niin monta kertaakin sanonut, että joukkokanne, oikeussuojakeinot on erittäin tärkeä kysymys. Minä olen sitä mieltä, että jälleen kerran komissio puhuu hiukan epämääräisellä tavalla työn jatkamista, Euroopasta lähestymistavasta, mahdollisista vaihtoehtoista, niiden tutkimisesta. Haluaisita puhuttaisiin hiukan suorempaan ja konkreettisemmin ja voin todeta, että 2013 komission työohjelmassa ei ole mitään ju- kovinkaan konkreettista joukkokanteista. Muistuttaisin, että tämähän kuuluu yleensä tähän jatkoon, koska me olemme juuri hyväksymässä tätä ADR-ODR-kysymystä, joka kuuluu näihin prioriteettikysymyksiin sisämarkkinoiden toimenpidepakettissa, mutta oikeussuojakeinojen pitää myös kuulua syvällisellä tavalla tähän. Nehän täydentävät sisämarkkinoita. Tässä siis koko joukko kommentteja ja huomioita. Ehkä hiukan tasapainottamistyötä on tehtävä. Ja sitten tässä tuli joitakin kohtia, jotka ovat hien, mielestäni hiukan, tässä eivät oikein liity tämän meidän valiokuntamme tehtävään ja tähän asiaan kuluttaja-agendan kohdalla. Sitten joissakin kohdissa eh, hintavertailun kohdalla voitaisiin mennä vielä pidemmällekin kuin esitellään tekstissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, thank you very much for those... Paljon kiitoksia näistä selkeistä kohdista. Kaikki olivat hyvin tehokkaita. Pahoittelen, että jouduimme pyytämään teitä tänne aikaisemmin paikalle. Eli siis olemme toimineet paljon nopeammin yleensä. Me käytämme puoli tuntia per kohta. Seuraavaksi edustaja Ryyle. Ja sitten myös minä käytän puheenvuoron, koska olen itsekin varjoesittelijä. Niin, minä tulen puhumaan lyhyesti. Minä haluaisin tässä antaa muutaman asian tässä esittelijän mietittäväksi, koska muutama kohtaa pitäisi hiukan vahvistaa. Esimerkiksi kohta G, eli kuluttajien tyytymättömyys liittyen rahoituspalveluihin perustuu siihen, että he saavat huonosti tietoa. No tämähän on hieno asia, mutta tämä toinen virke, se, että keskuspankki tässä ja myöskin riippumattomat rahoitusvalvojat. No minä hiukan epäröin tätä, koska ei tämä nyt mielestäni ole valiokuntamme toimivaltuuksissa, mutta se mitä meidän valiokuntamme tulisi tehdä, niin pitäisi hiukan painottaa tätä neuvontaa. Ja tässä on olemassa puutteita, varsinkin kun ajatellaan rahoituspalveluja. Pitäisi pitää huolta siitä, että tuo neuvonta olisi myöskin avointa ja myöskin, että kulut ja kustannukset ovat avoimia kuluttajalle. Eli tätä tulisi vahvistaa. Sitten samankaltainen tilanne on myöskin näissä vastaavissa artikloissa, eli artiklassa 8, eli g ja kahdeksikossa. Ei käynyt täysin selväksi, että mitä esittelijä tässä nyt oikeastaan haluaa. Ja sitten on vielä yksi kohta, joka liittyy kuutoseen jos nyt puhutaan esimerkiksi hyödykkeiden varmuudessa, niin pitäisi myöskin markkinavalvonta ottaa huomioon. Parlamentti, tämä valiokunta ja edustaja Schaldemose ovat vaatineet jo vuosia, että komissio tekee jotakin. No nyt tähän on tarkoitus ryhtyä, mutta mielestäni tässäkin pitäisi vaatia vielä kertaalleen, että tämä todellakin tulee mukaan. Eli siis markkinavalvonta kohdassa 6 on tärkeä ja se pitäisi tässä huomioida. Ja sitten kohdassa 13. Jos ymmärsin oikein, niin kysehän tässä on vähittäiskauppiaista ja tästä mm, tuotantoketjusta mielestäni tässä pitäisi hiukan painottaa enemmän sitä, mitä edustaja Korassa Bilkin on tehnyt jo. Nämä eivät mene riittävän pitkälle. No, tässä on kyllä jotakin, mihin voidaan tukeutua, ja se pitäisi ottaa myöskin mukaan niin, että ei aina tule näitä päällekkäisyyksiä. Tässä kaikki, kiitos. Thank you very much. Um, Kiitoksia. As, uh, shadow, I think Muutama kommentti minultakin. Olen aika lailla samaa mieltä niiden kanssa, kun aika moni otti tämän esille. Ja pitäisi olla varovainen ja keskittyä ydinaiheeseen komission esityksessä kuluttajapuolten uusiksi tavoitteiksi. Voisin kommentoida sitä, mikä pisti silmää, kun ensi kertaa luin luonnokseen. Nimittäin se, että missä määrin me tässä työtä teemme, niin se osoittaa, että kaiken kaikkiaan on viisi sivua niin kappaleita sun muuta, mutta tuskin kahta sivua suosituksia. En tiedä, onko tämä nyt oikea tasapaino. Ja mikä mielenkiintoista, ja jos nyt saa sanoa näin esittelijä, koska hän voi itsekin vielä jotain esittää. Että tässä oli perustelussa aika paljon kohtia, jotka eivät oikeastaan kuitenkaan ole mukana hänen ehdotuksissaan. Ensimmäinen kappale jo. Sanotaan, että ollaan kiitollisia kunnianhimoisen lähestymistavasta ja pyydetään, että laadittaisiin vihreä kirja kuluttajiin liittyen. Etkö se oli hyödyllinen järjestöille, kansalaisille, kansanparlamentin hallituksilla. Ihan mielenkiintoista nähdä, mutta olisi kiva nähdä se myös suosituksissa mietinnössä. Vaikuttaisi siltä, että mietinnön vaikutusteho riittyy siihen, missä määrin voidaan ottaa meille tärkeitä asiat esillä, kun herra Rosford totesi. Täällä on paljon mielenkiintoisia seikkoja toki. Muistuttaisin vain, että me emme ole vastuussa elintarviketurvallisuudesta tai sitten muutokienisistä elintarvikkeista voimme tietenkin kommentoida, mutta täytyy miettiä vähän missä yhteydessä. Emme myöskään rahoituspalvelusta ole vastuussa sen enempää kuin yritysten yhteiskuntavastuusta tai hallitusten kokoonpanosta. Kaikki kovin mielenkiintoista, mutta noin käytännössä. En ole nyt ihan varma, että me voisimme sitä pitää osana kuluttajien uusia tavoitteita komission ehdotuksen pohjalta. Ehkäpä esittelijä voisi tavata varjosittelijät ja tarkastella tätä tarkemmalla luupilla – miettiä, mikä kuuluu uusiin tavoitteisiin kuluttajapolitiikassa, jotta sillä olisi jotain painoarvoa myös huomioiden kuluttajien tarpeet jatkossa. Sikäli on hyvä, että olette keskittynyt sähköisiin palveluihin. Mutta jos ajatellaan nykyisten kuluttajasäännösten täytäntöönpanoa, ja tiedämme, että se on aika kirjavaa, niin me olemme aina todenneet täällä johdonmukaisesti, että kuluttajaoikeudet nykysäännösten nojalla eivät toteudu johdonmukaisella tavalla maasta toiseen. Täytäntöpano mekanismitkaan eivät ole sitä luokkaa kaikkialla. Täällä on paljon valmiuksista, koulutuksesta, niin kaikki se on tietenkin kovin tärkeää. Hyvä, että keskitytte myös tulostauluihin ja kuluttajien voimaannuttamiseen komission ehdotusten pohjalta. Kovin yksityiskohtaisesti sitä ei ole käsitelty. Ehkä tämä olisi hyvä tilaisuus. Meillä toki on oma mietintömme voimaannuttamisesta ja kuten toteatte, niin siellä ei ole riittävää tietoisuutta ehkä oikeuksista olemassa kuluttajien parissa. Tarvitaan kuluttajavalistusta enemmän. Ehkä voitaisiin ottaa täsmällisiä asioita tässä esille, ajatella mitä uusissa tavoitteissa pitäisi olla. Eli ihan hyvät puitteet tässä saadaan esittelijä, mutta minun mielestäni vähän lihaa aluiden ympärille. Ja rova, rova Mailer on että olen näin tehokkaita, mutta hauska, että tulitte. Te saatte kyllä hetken päästä mahdollista jotain lausua tästä. Oliko niin, että Rova Gebhardt halusi jotain sanoa? Rova Langen? Ei. Rova Gebhardt. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hyvästä mietintöluonnoksesta. Ja kuulin juuri, mitä totesitte, puheenjohtaja. Te tiedätte tämän vielä paremmin kuin me, koska meillä on vain rajallinen tila tehdä jotakin, eikä saa sitten enää myöhemmin voida muuttaa. Mutta tietysti tässä myöskin esittelijä voi tehdä tarkistuksia, eikä tässä nyt Vicente ole eri tila, tilanteessa kuin kukaan muukaan. Eli en nyt syytä häntä siitä, että tässä nyt tiettyjä asioita ei ole mukana, koska ei ole riittävästi tilaa. Tällaiset ovat säännöt tässä parlamentissa, eikä tätä tulisi unohtaa tässä kohdin. Mielestäni on niin hyvä, olen eri mieltä kanssanne puheenjohtaja Haber yhdessä asiassa, eli että tämä rahoituspalvelukysymys otetaan mukaan. Se on äärimmäisen tärkeää, koska tällä osa-alueella meillä on myöskin vastuuta tässä valiokunnassa, varsinkin mitä tulee neuvontaan ja kuluttajasuojaan. Ja meillä oli myöskin vahvistettua yhteistyötä liittyen tähän kiinelainadirektiiviin, ja tämäkin on käsittääkseni rahoitusväline, joten meillä on kyllä tässä toimivaltuuksia ja niistä tulisi kyllä puhua. Joten mielestäni on ihan hyvä, että tämä asia otetaan tässä esille. Myöskin sellaiset aiheet, jotka eivät ole sellaisia, joita täällä käsitellään, mutta monet kuluttajat eivät ymmärrä, että silloin kun tehdään jotakin kuluttajan suojan suhteen, eikä oteta kuitenkaan elintarvikkeita mukaan, niin eivät kansalaiset sitä ymmärrä. Minä olen tämän havainnut kerta toisensa jälkeen. Joten tässä suhteessa meidän täytyy tähänkin ottaa kantaa. Mutta pyysin puheenvuoroa kuitenkin liittyen toiseen asiaan. Ensinnäkin ajattelen, että tämä oikeus ja ryhmäkanneasia on sellainen, joka todellakin täytyy ottaa esille. Tiedän, että kollega Schwab ei ole ihan samaa mieltä, pelkää sitä, miten tämä sitten hoidetaan, mutta ei tässä nyt voida pelon takia jättää tätä asiaa käsittelemättä, vaan se täytyy käsitellä myönteisellä tavalla ja täytyy todeta, mitä haluaa. Euroopan parlamentti voi myöskin päättää. Me emme halua eh, mitään yhdysvaltalaisia ryhmäkanteita. Sehän nyt on täysin selvä. On käynyt ilmi, että tämä ei toimi hyvin. Se ei ainakaan, siis se toimii ainoastaan asianajajan lompakon täytteenä siihen me emme pyri, vaan me haluamme, että tässä kuluttajilla on oikeuksia sisämarkkinoilla, eurooppalaisilla sisämarkkinoilla. Tämä on tärkeää. Ja meidän täytyy todellakin edistää näitä oikeussuojakeinoja. Eikä tässä nyt riitä, että meillä on vaihtoehtoisia riidanratkaisuja. No se on hyvä, että tämä on otettu mukaan, mutta – tässä kuitenkin edelleen on sellaisia tapauksia olemassa, joissa nämä vaihtoehtoiset riidaratkaisut eivät toimi tehokkaasti. Ja tästä syystä tätä täytyy myöskin jatkaa muiden mekanismien kautta ja sitten täytyy myöskin mennä oikeuteen, jos tätä ei muuten saada hoidettua. Eli täytyy olla muita vaihtoehtoja. Ainahan se ei tietenkään ole mahdollista ja kuluttajia meidän tässä tulisi auttaa. Ja sitten on vielä toinen asia, jota haluaisin hiukan vahvistaa tässä mietinnössä, jos Vicente sen hyväksyy. Minä sain tänään taas eräältä kansalaiselta valituksen. Kyse on saksalaisesta, joka asuu Ranskassa ja hän tilasi jotakin Amazonilta ja havaitsi että Saksan Amazon tarjoaa tämän halvemmalla kuin Ranskan Amazon. Tästä syystä hän totesi, että no minä tilaan sen tietysti sitten Saksan Amazonilta, mutta he eivät halua lähettää sitä Ranskaan ja toteavat, että heillä on omat sivut Ranskassa. Ja tässä meidän täytyy todellakin vaatia myöskin yrittäjien vastuuta sisämarkkinaa, sisämarkkinoilla, koska eihän se voi olla niin, että yrittäjät piiloutuvat valtioiden rajojen taakse niin, että siitä on haittaa kuluttajille. Tämä on asia, joka meidän tulisi ottaa esiin, koska tällaisia valituksia on tullut aina vain enemmän. Ja perustellaan siis sillä, että on olemassa toiset sivut, kansalliset sivut, ja sitten näin ollen tätä, ei, tätä tuotetta lähetetä. Ei tämä näin voi olla Amazonin tai minkään muun nettikaupan kohdalla. Minä olen itsekin jo havainnut tämän silloin, kun äitini halusi tilata jotakin ja havaitsin, että Saksassa tämä on 200 euroa halvempi ja totesin, että no tilataan tämä sitten Saksasta ja näin tein. Ja lähetin tämän hänelle, eli tämä oli siis halvempaa kuin jos se olisi ostettu Ranskasta. Nämä ovat asioita, joita ei saisi tapahtua. Ei näin todellakaan voi olla. Ja sitten vielä kolmas ja viimeinen asia, jonka haluan tässä mainita, jota meidän tulisi vahvistaa tässä kuluttaja-agendan puitteissa, on se, että se, ne lainsäädäntöpuitteet, joita me tässä luomme myöskin, että niitä täytäntöön pannaan. Tänä aamuna minä luin lehdestä, että Euroopan komissio on tutkinut tiettyjä verkkosivuja viime vuosina tarkistaakseen, että vastaavatko ne meidän lainsäädäntömme ja varsinkin kyseessä olivat sellaiset sivut, jotka tarjoavat ilmaisia pelejä. Ja sitten havaittiin, että nämä ovat ikään kuin kustannusansoja, koska yli 50 prosenttia näistä sivuista oli suunnattu alle 14-vuotiaille lapsille, eivätkä ne vastaa meidän lakejamme. Ja näistä aiheutuu sitten sellaisia kustannuksia, joita lapset eivät näe. Lapset toteavat, että oho, täällä on tällainen ilmainen peli, sitten se ladataan ja seuraus on se, että tästä seuraa kustannuksia vanhemmille. Eli nämä ovat sellaisia asioita, joita meidän pitäisi vaatia painokkaammin. Voimme tietysti myöskin tässä ylistää komissiota sen tekemisistä tällä saralla, mutta tämä liittyy myöskin jäsenvaltioiden valvonnan piiriin, ja tämäkin on sellainen asia, josta tulisi vielä puhua. Kiitos. Well, thank you very much for all those very valuable points. Kiitoksia paljon näistä hyvin tärkeistä asioista. No minä kyllä ymmärrän nämä rajoitteet, joita meillä on ja joita esittelijöillä on. Halusin vain todeta, että meillä kaikilla varjoesittelyillä on rooli että vaadimme monia asioita kuluttaja-agendalla ja, ja totta kai rahoituspalvelut pitäisi mainita. En nyt tarkoittanut, että niitä ei pitäisi mainita. Tämä on tärkeää, että me pyrimme tässä kuluttajien etuja ajamaan. No kollegat Ekon valiokunnassa eivät aina välttämättä kyllä ole samaa mieltä tästä. Hienoa, että Jacqueline Miner on täällä paikalla tässä nyt ei vaadittu mitään toista T-taukoa. Meillä oli jo yksi sellainen. Hienoa, että olette taas täällä paikalla. Haluaisimme nyt kuulla teidän kommenttinne. Uh, thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä komission puolesta olen täällä kollegojen kanssa oikeuspääosastosta, koska kuluttaja kysymys oli yhteinen hanke silloisen komissaarin Dalin ja varapuheenjohtaja Redingin kanssa. Sen päätavoitteena oli saada yhteen ainoan asiakirjaan koko komission työ, joka liittyy kuluttajiin. Se siis kattaa ei vain pääosasto, oikeus- ja kuluttaja pääosastoja, vaan myös puhu, tässä on, on mukana pääosasto energia, markkinapääosasto, ja näin vahvistetaan tätä kautta vielä enemmän kuluttajien suojelua. Tämä holistinen näkemys oli tavallaan vastaus parlamentin vaatimuksen tai pyytöön, että olisi tällainen kaiken kattava perspektiivi kuluttajapolitiikasta ja me toivomme, että tämä on selkeä askel juuri tähän suuntaan. Agenda täytyy nähdä kahdella tasolla. Täällä on monia asioita, joiden uskomme pätevän vuoteen 2020 saakka, viittaamme EU 2020 horisonttiin. Mutta mitä tulee erityisiin aloitteisiin, me pystymme tekemään ehdotuksia vain äh, tästä kollegiosta tavallaan, siksi tässä on tällainen aikaraja vuoteen 14 loppuun saakka. Olemme tyytyväisiä voidessamme nähdä, että esittelijä, on neljästä päätavoitta samaa mieltä turvallisuus, informaatio, koulutus, täytäntöönpano, oikeussuojakeinot ja miten sovelletaan lainsäädäntöämme kuluttajatarpeisiin nykypäivän tilanteessa. Nyt tästä keskustelusta äh, huomasin, että kovasti korostetaan puolta ja olen tyytyväinen tästä asiasta, koska me olemme sitä mieltä, että ensi vuonna juuri aiomme keskittyä täytäntöönpanoon, lainvalvontaan ja nämä kaksi ajatusta, jotka Rova Gebhardt otti esille, toisaalta hintaerot saman yrityksen kohdalla eri kansallisilla markkinoilla. Tämä on sellainen asia, josta olemme aivan hiljattainkin vielä keskustelleet kansallisten kuluttajasuojaministerin kanssa, mutta myös markkinapääosaston kanssa, koska meistä tätä asiaa voidaan tarkastella palveludirektiivin yhteydessä, sen artikossa 20, siellä, puhu, siellä estetään syrjintä palveluiden tarjonnan yhteydessä ilman, että tarvitsee estää mitään erityistä syytä. Ja voimme antaa muitakin esimerkkejä, joita pääosasto Markt on havainnut. Esimerkiksi jos haluaa rakentaa ristely, ma, tilata risteilymatkan, niin maksaa paljon enemmän Itävallassa kuin, kuin Saksassa. Ja jos sitten Italiassa tämän hoitaa, niin maksaa paljon enemmän kuin jos on bulgarian turisti kuin italialainen, niin joutuu maksamaan näistä mahdollisista pelastuspalveluista, jos, matka, jos vaeltelee vaikka vuoristolla. Näitä asioita käsittelemme pääosasta Martin kanssa kun puhumme palveludirektiivistä. Mitä tulee täytäntöönpanon 2013 vuosi tulee olemaan tai ensi vuonna tämä tulee olemaan teema myös kuluttaja Ja vuoden loppuun mennessä tarkoituksena on saada aikaan strategia kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanosta ja yksi asia, jota erityisesti haluamme tarkastella, on kuinka voimme paremmin tarttua näihin Euroopan, Euroopan laajuisiin rikkomuksiin. Me olemme käsitelleet internetsivustoja, hiljattain muun muassa ladattavat pelit, mutta on muitakin täytäntöönpanokysymyksiä, joita tapahtuu muulla, muulla kuin verkossa ja yleensä on samasta rikkomista kysymys kuin kansallisakin tasolla. Yleensä rajat ylittävä rike eh, kyse ei ole siitä, että joku jäsenvaltio A käsittelee B-jäsenvaltioiden tapahtumia, vaan sama yritys toimii sisämarkkinoilla eri maissa ja joka, joka kerta toimii samalla tavalla, harjoittaa eh, harhaanjohtavia mainon käytäntöjä kaupankäynnissä. Tässä voisimme paremmin koordinoida toimintaa ja jakaa parhaimpia käytäntöjä kansallisten lainvalvontaviranomaisten välillä. Mitä tulee joukkokanteisiin oikeussuojakeinoihin, meille edelleenkin on tärkeä tämä aloite. Tämä on mukana komission työohjelmassa ja edelleenkin aktiivisesti keskustelumme, keskustelemme siitä, minkälainen muoto tälle pitäisi antaa. Olemme yhteydessä myös kilpailu- ja oikeuspääosastojen kanssa. Ehkä, en tiedä, Haluavatko oikeusyksikön kollegani kommentoida vielä. Kiitän vielä kovasti esittelijää ja varjoesittelijöitä ja odotamme mielenkiinnolla lopullista mietintöä. Um, Annan puheenvuoron Veronika Manleidille. Anteeksi, minä en nähnyt sinua. Haluaako jompikumpi teistä vielä lisätä jotakin tähän? Not really, I mean... No ei oikeastaan, ei tähän Paljon lisättävällä siihen, mitä Rova Maynard totesi, no totta kai tässä on sellaisia ajatuksia mietinnössäkin, jotka edellyttävät vielä keskustelua myöhemmin. Varapuheenjohtaja myös käynnisti aloitteen naisen saamiseksi yritysten johtokuntiin ja, ja ilmeisesti täälläkin esittelijä on kiinnostunut aiheesta, että olisi kuluttajakin tietty määrä hallituksissa. No se edellyttää kyllä keskustelua ajatuksena nojaa no, no, no, aika rohkea. Mutta muutoin voimme kyllä tukea sitä, mitä Rova Mainer ja Sankko pääosasto totesi. Tuossa tässä todellakin täytyy täytäntöönpanoa vielä vahvistaa. Nimittäin kun ajatellaan nykyisäännöstöä, niin suurin kompastuskivi on täytäntöönpanoa. Että mietitään uudelleen, miten kansallisesti täytäntöpano toteutuisi, kun otetaan huomioon varsinkin internetin kehittyminen. Okay. Well, thank you both very much indeed. Kiitoksia teille molemmille oikein paljon. Ja annoitte meille enemmän ideoita liittyen näihin asioihin ja myöskin sitä, mitä esittelijä ja edustaja Gebhardt sanoi näistä rajat ylittävistä kaupoista ja niin poispäin. Joten annan nyt sitten puheenvuoron vielä esittelijälle tehdä yhteenveto ja kommentoida. Ja sitten puhutaan myöskin hiukan äh, aikataulusta tämän mietinnön suhteen. Annan nyt puheenvuoron sinulle, herra Garces Ramon. Kiitoksia puheenjohtaja. on yleinen kommentti ensin. Tämä holistinen puoli kuluttajakysymyksissä. Mielestäni tämä on olennainen kysymys, joka pitää ottaa huomioon. Ja varmastikin siinä nähdään kuluttaja, siinä nähdään kuluttaja keskeisenä toimijana taloudellisessa järjestelmässä kuluttaja, nähdään kuluttajakansalaisista tavallaan kyse. Siinä mielestäni tämä on hyvin, tässä on hyvin määritelty nämä kuluttajapolitiikan kysymykset. Sen toinen yleinen kommentti, niin sävytekstissä ja ehdotukseni ulottuvuus tai toi sovellusala. Nyt kun olen kuunnellut varjoesittelijöitä, uskoakseni on varsin helppo saada näitä sopimuksia ja yhteisymmärrystä aikaan, koska tässä pyritään parempaan tasapainoon eri kohtien välillä käyttää tällaista yleisempää kieltä, Sen tämä on aika helppo toteuttaa. Ja ehdottaisin, että pidetään varjoesittelyiden kanssa tällainen kokous lähipäivinä noudattaen näitä aikarajoja, joita meillä on, jotta voimme saada tällaisen yhteisen sävyn tekstin. Sitten toinen yleinen kommentti. Niin niin kuin täällä jo sanottu, on tällainen tilarajoite, enkä voi ottaa alkuperäisen ehdotuksen, tai en voinut ottaa mukaan sellaisia asioita, jotka on jo sanottu, joista olen kyllä samaa mieltäkin. Ja näin ollen tarkistuksen, tarkistusten kautta, jotka ovat, joita on tullut niin varjoesittelijöiltä kuin ehkä mm, minun omistakin tarkistuksista, niin näin voidaan äh, lisätä laatua ja määrää näissä eri ehdotuksissa. Tällaisia yleisiä kommentteja minulta. Sitten konkreettisempiin kommentteihin niiden lisäksi, joita täällä on nyt tehty. Minulta tässä pyydettiin, että ottaisin huomioon sen, että meidän ei pidä lisätä liikaa hankaluuksia ja kustannuksia yksityiselle sektorille. En, ja olen samaa mieltä, mutta tämän kannan ei myöskään pidä haitata kuluttajain oikeuksia. Siksi meidän pitää tässäkin löytää sellainen yhteinen kanta. Minä tässä korostan muun muassa kuluttajan oikeuksia tietenkin. Sitten Yleisenä kommenttina vielä, minusta tuntuu siltä, että Euroopan parlamentissa emme voi tehdä ehdotuksia eurooppalaisesta kuluttaja-agendasta. ilman otetaan huomioon konkreettinen tilanne, jossa kuluttajat toimivat ja minkälaiset tulevaisuuden näkymät on. Meidän pitää puoltaa meidän pitää siis parlamentissa korostaa kovasti vaatimuksia ja tarpeita, konkreettisia tarpeita, joita kuluttajilla ja kuluttajajärjestöillä on tällä hetkellä. Mitä tulee rahoituspalveluihin, tämä sanottiinkin, olen aivan samaa mieltä. Tämä on aihe, jota emme voi mitenkään välttää. Niin meidän täytyy sopia sitten täsmällisesti tästä ehdotuksesta, siitä minkä ehdotuksena aiomme tehdä, mutta varmaankin rahoituspalvelut on äärimmäisen kiinnostava aihe, myös huolettava aihe ajatellen kaikkia kuluttajia Euroopassa näinä aikoina. Sitten eri varjoistajat ottavat esille, että on joitakin kohtia tässä mietinnössä – jotka selkeästi suuntautuvat Espanjan tilanteeseen. Ehkä näin onkin, mutta haluan kuitenkin sanoa, että vaikka talouden tilanne vaihtelee EU-jäsenvaltioiden kesken, niin yhteinenkin nimittäin löytyy nimittäin vaikeudet, joissa kuluttajat ovat tällä, tällaisessa talouden tilanteessa poikkeuksellisesti on, mutta, mutta saman takia ei kuitenkaan pidä olla mahdotonta, ettemmekö voisi käsitellä vaatimuksia, tarpeita, joita kuluttajilla koko EU:ssa on. Ja sitten nähän konkreettisempiin kohtiin, joita on tullut esille. Erityisesti ehdotus numero kolme. Mielestäni kannattaisi täsmentää jäljellä olevana aikana, että Euroopan kuluttajajärjestön rekisteri, joka mainitaan tässä kohdassa kolme, sen pitäisi olla jotenkin samantyyppinen rakenne kuin 2009 teksti komissiosta ja sitten pitäisi myös harmonisoida näitä minimioikeuksia, joita kuluttajajärjestöillä on, ottaen esille oikeuden tulla kuulluksi, edustuksellisuuden kautta. Sitten kohdasta kuusi, tämäkin tuli keskustelussa esiin puhutaan seurattavuudesta, jäljitettävyydestä ja varmasti olette samaa mieltä siitä, että tällainen termi otetaan tässä mukaan tai esille. Kohta kahdeksan ja kymmenen. Niistä puhutaan, Tänne ne liittyvät selkeästi tämänhetkisiin ongelmiin. Kuluttajien parissa puhutaan rahoituspalveluista ja muista palveluista, jotka liittyvät asumiseen, pidän kiinni kannastani, mutta olen kuitenkin avoin sen suhteen, että etsimme jonkin sellaisen muodon, joka kattaa paremmin tämän koko kokonaisuuden. Sitten kohdasta 15. On varmastikin aika uskallettua puhua 20 prosentin edustuksesta suurissa yrityksissä. Mutta kun ajatellaan tämän, tätä poliittista taloudellista tilannetta Euroopassa, niin parlamentin pitää olla rohkea ehdotuksissaan, koska tässä on kyseessä pyynnöt ja vaatimukset, joita kuluttajat esittävät, ja ne pitää ottaa huomioon. Sitten joukkokanteista, se tuli esille monissakin puheenvuoroissa – Mielestäni kuluttajakysymyksessä tämä pitää ottaa myös huomioon, koska kaikki, mikä liittyy siihen, että voidaan parantaa oikeussuoja, keinoja kuluttajan kohdalla, helpottaa näiden mekanismien käyttömahdollisuutta, taata joidenkin käyttöoikeudet ja helpottaa ajallisesti asian, asian etenemistä. Me emme voi tällaista mitenkään ohittaa ja meidän pitää etsiä sellainen muotoilu, joka parantaa tilannetta ja parantaa tätä ulottuvuutta. Ehkä voitaisiin ottaa mukaan myös se, että välitysmekanismit, joita hyväksytään, niin niiden yhteydessä voitaisiin puhua myös jäävyyskysymyksistä. Sitten jotkut varjoestijat ottivat esille uusiakin kohtia liittyen terveyteen, Mielestäni tämä on keskeinen kysymys. Se priorisoi sitä, että meidän pitää juuri löytää näihin kysymyksiin vastaukset. Ehkä nyt jo jonkun unohdin, mutta oletan, että vastasin olennaisiin kohtiin tai pääosaan niistä. Korostan vielä sitä, että haluan mahdollisimman suuria suuta konsensusta, konsensusta ja ehkä voisimme pitää tällaisen valmistelevan kokouksen varjoesittelijöiden kanssa vielä. Sitten vielä pitää miettiä, mikä on paras tapa parantaa vielä parlamentin mietintöä. Otan mielelläni vastaan myös komissiolta ja neuvostolta ehdotuksia sen suhteen, miten parhaimmalla tavalla parannetaan kuluttajan, kuluttajan liittyviä kysymyksiä. Tämä tulee vielä aikatauluun, mikä nyt olen oikeassa. Tarkistuksen aikaraja on 10. tammikuuta, joten meillä on varsin tiukka aikataulu. Meillä on varsin vähän liikkumavaraa ja aikaa keskusteluun. Mutta pidetään nyt kiinni tästä aikataulusta ja pyritään näissä rajoissa etsimään näitä yhteisymmärryksen aiheita. Kiitoksia. Well, thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin hyödyllinen käydä tällainen keskustelu. Minä tuossa puhuin juuri Panoksen kanssa siitä mahdollisuudesta ehkä lykätä tuota tarkistusten jättämisaikaa, koska nyt tässä varjoista varmastikin haluavat enemmän aikaa työstää näitä tarkistuksia. Ja kyllä uskon, että on mahdollista tehdä näin. Joten minun ehdotukseni on, että pidämme koordinaattoreiden kokouksen huomenna illalla ja sitten vahvistamme, kun olemme keskustelleet kanssasi tästä. Joten ehkäpä 25. tammikuuta, tammikuuta voisi olla hyvä emme varmastikaan voi tavata ennen kuin parlamentti päättää nyt tällä viikolla keskiviikkona jo työnsä. Ja sitten heti joulun jälkeen ihmiset eivät ehkä ole vielä täysin keskittyneitä tähän, mutta kuitenkin, jos nyt olet yhtä mieltä tästä mahdollisuudesta, niin sitten me yritämme löytää hiukan lisää aikaa. Tämä varmasti sopii sinullekin. Totta kai. Mielestäni se on loistava ajatus. Tuen totta kai tätä aloitetta. No niin, me keskustelemme kanssasi ja myöskin ehdotamme tätä koordinaattorille huomenna. Ehkä tässä nyt tässä oli liikaa aikapaineita. Ja näin ehkä sitten saamme mukaan joitakin näitä ajatuksia, joita olemme kuulleet rouva Mainerilta ja Manfredilta. Nämä olivat hyödyllisiä meille hienoa, että he pääsivät paikalle, vaikka eh, heillä olikin hiukan kiire tulla tänne, mutta se kyllä kannatti. No niin, kiitoksia. Kiitos paljon tästä. Me olemme hiukan aikataulusta edellä, mutta me olemme nyt tietosuojan osalta saaneet nämä tärkeimmät asiat hoidettua. No niin, edustaja, edustajat Komi ja Charles de Mose ovat paikalla. Myöskin edustaja Ryyle oli aikaisemmin, en tiedä mihin hän nyt hävisi. En tiedä, puhuko herra Rosford herra Lökkegaardin puolesta. Minä olen itse oman ryhmäni varjoesittelijänä. Ja meillä on ilmeisesti edustaja eh, Rouva Bunanje Vasiliu täällä paikalla. No niin, hyvä. Kiitoksia paljon, että pääsitte mukaan tänne. Mutta näin pääsemme ehkä hiukan aikaisemmin pois täältä, koska tarkoituksemme oli tuossa lopettaa myöhemmin lainetun puhemiehistön takia. No niin, me olemme tässä valmiita aloittamaan. Kaikki ovat paikan päällä. Annan puheenvuoron edustaja Komille. Hän saa esitellä ajatuksensa liittyen näihin kompromissitarkistuksiin. En tiedä, haluaako hän puhua jostakin muusta vielä, mutta sitten seuraavaksi puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Ja sitten myöskin Rova Boulanger saa puheenvuoron. Mutta ensimmäiseksi Lara Komi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää teitä yhteistyöstä, jota tähän asti on jo saatu aikana. Iloinen siitä tästä tavasta, jolla me olemme tehneet työtä. Me olemme saaneet hyvän yhteisymmärryksen hyvin tärkeissä kysymyksissä, tärkeiltä osin liittyen myös ajatellen eh, näistä määritelmistä. Se on jo hyvin tärkeä. Tässä on tehty hyvää yhteistyötä, avointa keskustelua ja tähän asti työ on johtanut siihen, että me olemme pystyneet käyttämään hyvin omaa toimivaltamme valiokunnan. Siksi tässä voitteena on tietenkin se, että voitaisiin tarjota kuluttajille parempaa suojaa ilman, että tässä kuitenkaan häviää sisämarkkinoiden kokonaisuus. Olen iloinen ennen kaikkea siitä, että tässä on ideologisesti pidetty matalaa profiilia, koska se on tärkeää tässäkin valiokunnassa eri toimenpiteissä ja muissakin aiheissa, koska tavallaan me voitaisiin paremmin tämä yhdistää muihin teemoihin. Jos ajatellaan tätä arkaluutesta kysymystä, joka liittyy henkilötietoihin, niin että tässä on ollut ehkä kansallisella pohjalla eri näkemyksiä, niinkään poliittisella pohjalla. Haluaisin, että kaikki kollegat, ainakin me, jotka päivittäin työnnämme näihin toimiin myös sisämarkkinoilla Euroopan unionissa niin, että voitaisiin käyttää henkilökohtaisia kokemuksia, mutta se voi olla tietenkin vaaranakin tässä asetuksessa. Meidän täytyy nimenomaan sisämarkkinoida edistää. Paitsi että tämä menetelmä on tärkeä, joka nyt otti esille tässä alussa. Me olemme todellakin löytämäneet esteisiin kulttuurisesti ja kansallisesti, niin nyt keskustelu on vireytymässä ja enkä usko, että ollaan kovin kaukana kompromistarkistusten yhteisymmärryksestä. Minä lähtisin ennen profiloinnista. Jos mahdollista, niin haluaisin, että komissio puuttuisi myös tähän keskusteluun niin, että voisi selvitä, mitä he aikovat sääntää, kun tässä on 20 artiklassa jotain lausuttu. Minä pelkään, että tässä ei oikein ymmärretty hyvin tätä artiklaa. No minä selitän tarkemmin. En halua tässä ruveta puhumaan vastatotuksia, koska se nyt ei kuulu ollenkaan minulle tai meille, enkä halua estää kollegojen pyrkimyksen säännellä eri näkökohtia tässä, vaikka henkilökohtaisesti minä sitä ehkä ymmärräkään, mutta kuitenkin haluaisin miettiä muita kuin pelkästään ideologisia kannanottoja, niin että voitaisiin saada sopimuksen kaikki ne teemat, joissa on saatu sopimus aikaan. Siksi mielestäni tässä tarvitaan apua komissiolta, että voidaan paremmin ymmärtää heidän näkemyksensä näiltä osin. Ja jos ajatellaan noita konkreettisia esimerkkejä myös liittyen näitä vaikeuksia profiloinnista, niin ensinnäkin minkälaista luokittelua tehdään ja riskinarviointia, niin en halua, että tässä syntyy mitään katastrofia, kun ehkä joku käyttää opt-out-mahdollisuutta. Totta kai ennen kaikkea ajatellaan asiakkaita, jotka eivät ole kovinkaan hyveellisiä. Ehkä tässä halutaan vapaa matkailua vain edistää ja unohdetaan kaikki korrektiussäännöt. Jos ajatellaan tätä luokittelua, jota tehdään niin kutsussa niin markkinointikäyttäytymiseen, niin tässä ensinnäkin kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin minä olen sitä mieltä, että parempi, että jos ajatellaan laukujen tai kenkiä, kun mainostetaan, ja sitten siellä on kissoja rinnalla, niin, niin haluaisin, että se on konkreettisesti tiedetä, mihin sitä kohdennetaan. Tämä on nyt henkilökohtainen näkemykseni. Ja toiseksi, missä ole kiitollinen näistä esityksistä, että voitaisiin myös kieltäytyä tällaisista tietojen käsittelystä, eli 16 artiklan mukaiset tiedot. Ja sitten vielä yksi esimerkki. Voisin tietenkin tässä Pilvi antaa esimerkkiä muitakin, mutta haluan tähän konkreettiaa niin, että olemme kiinni todellisuudessa, jotta ymmärrettäisiin paremmin, mitkä ovat vaikeudet. Jos ajatellaan tieto, tiedonhakukoneita, minä olen italian, jos minä haluaisin, että halusin säästää tietoja, hakea vaikka italiankielisiä tekstejä, ehkä sinne voi laittaa erilaisia muuntuja myös, jotka vastaavat minun kriteereitäni ja ja halujani. Mä haluaisin tätä selvittää myös teidän ja komission kanssa ja varjoesittelyn kanssa, kun mietitään profilointia. Toinen kohta vielä, joka liittyy yhtä, yhteen aiheeseen, jossa ei ole kovin suuria ideologisia erimielisyyksiä, nimittäin pk-yritykset. Huolimatta kaikkia direktiivejä, asetuksia, suosituksia, pk-yrityksen suojaksi, niin aina meillä on tämä vaikeus löytää oikea tapa auttaa niitä. Minä haluaisin poistaa sellaiset määräykset, jotka asettaisivat kynnyksen yritysten koolle joitakin toimenpiteiden täytäntöönpanossa tässä asetuksessa. Nimittäin olen sitä mieltä, että jos halutaan tietosuojaa tarjota, niin ei se liity henkilöstön määrään, vaan ennen kaikkea teemaan. Sitä paitsi se liittyy muihinkin parametreihin. Ja siksi minä Haluaisin lisää aikaa tähän, että löytäisiin muita parametreja, joita voitaisiin esittää myöhemmin. Sen sijaan minä haluaisin välttää liian raskaita parametreja tai sattumavaraisia parametreja, koska niitä ei voida soveltaa eikä ne ole tarpeenkaan. Sitä paitsi komissiolta haluaisin parempia perusteluja näihin näkemyksiin. Jos ajatellaan näitä tarkoituksia, joita on tehty, niin minä haluaisin, että tästä pyytäisin vielä kärsivällisyyttä, voisin antaa yhden esimerkin. Jos, jos ajatellaan myydä numeroita jollekin kollegoja, että sitten on samat velvoitteet, samat kustannukset, kun on samalla isolla yrityksellä. Tämä on tämä ongelma, jos määritellään kokoa. Myös ajatellaan Italiaa, niin eikä pelkästään Italiaa, jos siellä on 250 työntekijää, niin meille se on jo suuri yritys. Ei se enää ole mikään mikro- tai pk-yritys. Jokainen varmasti voi kantaa oma vastuunsa, enkä haluaisi tietenkään mitenkään poistaa tätä vastuuta, joka on myös pk-yrityksen harteilla, onko kyse sitten käsityöläisestä tai ei, tai perheyrityksestä tai ei, mutta me haluamme kuitenkin, että löytyy oikea tasapaino. Voitaisiin tietenkin ajatella, että se on henkilöstömäärä, joka käsittelee tietoja tai kuinka paljon tietoja käsitellään henkilöiden osalta. Eli kriteereitä täytyy löytyä. Tämä on tämä toinen kohta. Sitten kolmanneksi, siitäkin on puhuttu varjoesittelijöiden kanssa livessä, koska siellä, siellä on omaa sääntelyä tulossa. Se liittyy alaikäisten suojeluun. Totta kai se on meidän kaikkien tavoitteemme, eli suojella alaikäisiä – koska he ovat kuluttajaryhmä, joka on arkaluontoisen arkaluontoisilta Mutta täytyy miettiä myös sitä käytännöllistä luonnetta. Jos ajatellaan kansallista lainsäädäntöä, joka sanoo, että 17-vuotiaasta voidaan jo syyttää, voi saada lapsia ja mennä naimisiin, niin olisi erityiskohtelu puolestaan silloin, kun on kyse tietojen poistamisesta. Yksi esimerkki vain niin mielestäni tämä on järjetöntä, jos ajatellaan mikä suuri vastuu on 17-vuotiaalla, monissa tapauksissa jopa 16-vuotiaallakin, mutta kuitenkin useissa tapauksissa kuitenkin 18 voisi olla tämä raja, jolloin jolla vielä tarvitaan vanhemmilta lupaa. Mutta sitten jos ajatellaan koulutusta, niin tietojen pitää olla myös luotettavia. Tästä mietin myös ajatellen toimielinten demokraattista toimintaa ja haluaisin tehdä kiinnittävän huomiota myös tähän ongelmatiikkaan, joka ei koske pelkästään kansallisia ongelmia, vaan siihen liittyy myös sisämarkkinat ja Eurooppa. Nyt tällä haavaa tämä saa riittää ja totta kai iloinen, jos saisin kuulla kollegojen näkemyksiä. Kiitos vielä kaikille tästä vilkkaasta yhteistyöstä ja josta kiitoksia kauheasti. Thank you very much, Mrs. Paljon kiitoksia edustaja Komi. Me teemme mielellämme yhteistyötä kompromissien suhteen. Edustaja Salden, paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myöskin edustaja Komille. Anteeksi, ääneni ei ole kovin hyvä tänään. Ensinnäkin haluaisin todeta, että meillä oli hyvä keskustelu Strasbourgissa liittyen kompromissitarkistuksiin, mutta tuossa keskustelussa me emme kuitenkaan päässeet sopuun kompromissitarkistuksista. Ja meillä on vielä joitakin huolenaiheita liittyen johonkin kompromisseihin, mutta myöskin yleisellä tasolla meidän pitää tietää, mikä kantasi on monissa tarkistuksissa, jotka ovat hyvin tärkeitä sitten D-ryhmälle. Joten tällä hetkellä minun täytyy sanoa, että meillä on vaikea tukea kaikkia kompromissitarkistuksia. No, se, mikä meille on tärkeää, on se, että kun puhutaan hyväksynnästä, niin mielestäni on tärkeää pitää mahdollisuus tällaiselle suoralle hyväksynnälle, täydelle hyväksynnälle valmiina. Tämä liittyy tähän ainoastaan silloin, kun prosessoidaan arkaluonteisia tietoja. Mielestäni, mielestämme tämä on liian kapea soveltamisala. No sitten tämä rekisteröidyn määritelmä. Kompromississa ette ottaneet mukaan yhtään näistä SD-ryhmän tarkistuksista. Me uskomme edelleen, että me voimme näitä työstää. Mainitsitte ainoastaan tämän ikäkysymyksen. Me kyllä olemme yhtä mieltä siitä, että meillä oli ongelmia – liittyen tähän määritelmään tai siihen, että meillä on niin paljon määritelmiä äh, nuoruudesta tai nuorista henkilöistä, mutta mielestämme kuitenkin on tärkeää suojella lapsia 18-vuotiaaksi asti. Ja tästä syystä me puolamme enemmän komission alkuperäistä tekstiä, koska mielestämme se kattaa tämän asian paremmin kuin kompromissia tarkistukset. No sitten yksi suurista ongelmista meidän kannaltamme on tämä, kun puhutaan profiloinnista. Ehkä tässä on jotakin ymmärtämisongelmia, mutta jotkin kompromisseista liittyvät siihen, että pyritään muuttamaan, eli sitä kuluttajan mahdollisuutta jäämään näiden profilointitoimenpideiden ulkopuolelle ja se, että kielletään syrjivät toimenpiteet, mutta tämä ei kuitenkaan riitä meille, koska sitten me joudumme keskusteluun siitä, että milloin tämä on epäreilua, milloin se on syrjivää ja niin poispäin. Me uskomme, että tämä on liian laaja määritelmä, joten mielestämme on parempi antaa kuluttajille vaihtoehto jättäytyä ulkopuolelle. Ehkä me voimme keskustella tästä kohdasta vielä uudestaan. Ja sitten kävimme myöskin keskustelua näistä rikkomuksista, tietorikkomuksista, pitäisikö meillä olla jokin aikaraja toimenpiteille tai toimintaan ryhtymiselle vai ei. Meidän pitäisi löytää konkreettinen aikaraja. Mutta siis haluan vain sanoa, että me voimme kyllä työstää vielä jotakin näistä kompromisseista, jotta pääsisimme mukaan tähän. Ymmärsin myös, että tuit niitä tarkistuksia, jotka liittyivät näihin kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja tämä on meille tärkeää, jotta voimme äänestää tämän koko mietinnön puolesta. No niin, eli siis haluan sanoa, että me, me kävimme hyvää keskustelua Strasbourgissa ja uskon myöskin, että voimme käsitellä joitakin näistä kysymyksistä, jos pidämme kokouksen sen sijaan, että käymme keskustelua sähköpostitse. Eli me todellakin pyrimme neuvottelemaan vielä kerran, mutta meidän täytyy nähdä jotakin liikennintää myöskin meidän suuntaamme, jotta voimme tueta tätä. Mutta meidän pitäisi kyllä yrittää, koska mielestäni on kyllä mahdollista löytää hyvät kompromissit. Kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia. Äänestys on vasta 24. tammikuuta, joten meillä on kyllä aikaa vielä käydä keskustelua. On hyvä, että meillä on nämä kompromissit jo tässä vaiheessa, koska kaikki, voin puhua myöskin oman poliittisen ryhmäni puolesta, meillä on jotakin yksityiskohtaisia kysymyksiä vielä auki, mutta pitäisi kyllä saada aikaiseksi hyvät kompromissit, koska se vaikuttaisi hyvin paljon tämän valiokunnankin työhön. Seuraavaksi edustaja Rochefort puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. niin tässä joudun korvaamaan kollegan, joka joutui poistumaan viime hetkellä. Kerron tästä, minkä hän minulle, apistin, hän minulle jätti, ja näistä kompromissitarkistuksista. Hän ei ole vielä ihan varma, että on tutustunut kaikkeen kunnolla ja päättänyt omasta kannastaan täysin, mutta hän kiittää kuitenkin esittelijää Rouva Komia siitä, että on löytänyt sellaisia kompromisseja, jotka hänen mielestään ovat järkeviä varsin tärkeissä kysymyksissä, kuten hyväksymismekanismi ja profiling, pro, profiilittaminen, josta täällä puhuttiin. Täällä puhutaan näistä sanktioista myös. Mitä tulee yrityksiin, hän on tyytyväinen myös siihen, että on sellaisia kompromisseja, joista on kunnolla neuvoteltu ja pyritään kannustamaan yrityksiä pohtimaan tietosuojakeinoja, kun tietoja kerätään käyttäjiltä ja tietysti myös kuluttajilta. Ja myös tässä pyritään rohkaisemaan suojamekanismien käyttöön, joiden pitäisi olla tarpeeksi vankkoja, jotta voitaisiin mahdollisuuksien rajoissa edistää tietojen nimettömyyttä. Sitten on yksi pyyntö, jonka hän esittää ja välitän sen tässä esittelijälle. Siis herra Bogart, hän otti esille, että hänen kannaltaan ennaltaehkäisy, petoks, petosten ennaltaehkäisy ja rahoitusrikosten ennaltaehkäisy on hänestä niin tärkeä asia, että että tätä ei voida ottaa huomioon vain kohdassa artiklassa 6 johdatuksen kappaleissa Hänestä tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys tälle valiokunnalle. Ja niin kuin herra Haber sanoi, nyt on vielä hiukan aikaa ennen kuin viedään täysin loppuun kaikki kompromissiehdotukset ja herra Bogart on täysin luottavainen sen suhteen, että päädytään myönteisiin tuloksiin seuraavissa kokouksissa tammikuussa. Kiitoksia puheenjohtaja. Good. Thank you very much. Hyvä, paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Engström. Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti ja totean, että olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa. Ja olisi hyvä kyllä, jos meillä olisi vielä toinen varjoesittelijöiden kokous. Odotan sitä minä jätän kommenttini nyt tähän. Kiitos. That's a very enigmatic... Kiitoksia. Tämä oli hyvä kannanotto tähän. Niin, jotkin näyttävät hyviltä, mutta toisista pitäisi käydä vielä jotakin keskustelua. En, en ihan välttämättä sataprosenttisesti ymmärrä näitä kaikkia, mutta no niin, hyvä. Um. Well, from my side, uh, on behalf of my group. Omalta puolta minun ryhmäni puolesta mielestäni olemme samaa mieltä muiden kanssa siitä, että nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja Rova Komi on myös ottanut tähän avainkysymykset ja näistähän olemme jo käyneet huomattavistakin keskusteluja. Ja nyt sitten tärkeä kysymys. Hyväksymismuoto on tässä erittäin tärkeä ja tästä Olemme keskustelleet myös muiden valiokuntien kanssa, kun oli puhe äh, näistä evästeistä muun muassa ja miten ihmisillä on oikeus saada tietoa niistä, mutta sellaisella tavalla, että parlamentti parlamentin vaatimus saada tietoisesti ja realistisesti, eikä se välttämättä hei, heikennä, hidasta koko transaktioprosessia. Yksi asia, joka tällä hetkellä on vielä kesken, on, että tämä sähköinen tietosuoja tunnutaan toteuttavan varsin erilaisella tavalla maasta toiseen. Toisin sanoen tämä ei ole juridisesti kovinkaan varmaa. Oikeusvarmuus ei ole kovinkaan hyvä. Meillä tarvitaan tiettyä johdonmukaisuutta erityisesti, koska tästä tulee asetus eikä direktiivi. Joten Tämä on sellainen asia, jota ehkä haluamme tarkastella. Tutustumme myös suuntaviivoihin artiklan 29 artiklan komiteassa, miten tätä e- evästödirektiiviä täytäntöön pannaan, koska näin saamme ehkä paremman kuvan siitä, mikä on käytännössä mahdollista, mitä kuluttajat odottavat, koska mielestäni kuluttajilla on odotuksia informaatiosta, tietojen valvonnasta, mutta heillä on myös odotuksia sen suhteen, että heitä ei häiritä liikaa, että jatkuvasti pyritään vahvistamaan, hyväksymään asioita, jotka heidän mielestään eivät ole välttämättömiä. Ja se on aina se vaara, että jos jatkuvasti kysyy ihmisiltä, niin sitten he vain ignoroivat tiedon merkittävyyden. Tässä on hyvin vaikea löytää tällainen oikea balanssi, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että kenenkään mielestä täällä balanssi tässä muodossaan ei ole vielä oikealla kohdalla. Ja totta, sama pätee myös profilointia. Ja edelleen meidän pitää varmistaa, että turvataket ovat olemassa. Ei ehkä ole kovinkaan hämmästyttävää, että jotkut toimenpiteistä täällä komission ehdotuksessa – liittyvät, liittävät asiat, asiat kansallisen lainsäädännön. Siis tässä ei ole kyseessä ollenkaan harmonisoiva asetus, koska tämä on jälleen johdon, epäjohdonmukainen täytäntöpanon suhteen ja mielestäni tässä, tästä tunnemme edelleenkin huolta. Onko tällaista tehokasta? Sitten vielä lopuksi koko kysymyskenttä suhteellisuudesta oikeasuhteisuudesta. Olemme tehneet moniakin ehdotuksia, Rova Komi on tehnyt näitä ehdotuksia, mistä nämä ovat oikeansuuntaisiakin. Nimittäin tieto, henkilötietosuojan rikkomuksista ja ilmoituksista, miten tässä pitäisi toimia. Tässäkin pitäisi oikeastaan täytäntö siirtää e-privacy-lainsäädännöstä kansalliseen lainsäädäntöön. Mielestäni siellä löydettiin oikea tasapaino kysymyksiin. Sitten ensimmäiset kysymykset täytäntöönpanossa, niistä nyt on jo tietoa, mutta me emme ole vielä laatineet tietenkään tästä mietintöä, joten tavallaan tämä on hiukan päällekkäistä näiden eri direktiivien väillä, mutta jälleen kerran, kun me keskustelimme sähköistä tietosuojasta, niin puhuttiin tietysti ilmoituksista, rikkomuksista, jotka eivät suoranaisesti vaikuttaneet, mutta Äh, huolet pääsevät ehkä turhaankin kuluttajia. Sitten se saattaisi vaikuttaa laajemminkin tietorikkomuksiin, jotka eivät kuitenkaan suoraan heitä mitenkään haita, haittaisi. Joten tämä kiertä, kiirtä, siirtää huomioon todella vakavista kysymyksistä muualle. Sitten vielä lopuksi oikeasuhteisuudesta kysymys pakotteista tai sanktioista. Rova Komin paketti on mielestäni oikean suuntainen, koska tämä on vähän samansuuntainen. Tai missä näyttää siltä, että tässähän kysymyksenä on se, miten rikkomus vaikuttaa riippumatta järjestön koosta, joka on kyseessä pienikin yritys, voi tahallaan manipuloida suurtakin määrää dataa ja saavuttaa näin kaupallista etua vilpillisen käytön myötä. Ja tällaisen pitäisi varsin ankarastikin puuttua, koska sehän aiheuttaa paljon haittaa kuluttajille. Ja tässä saadaan huomattavia voittoja myös, tai voidaan saavuttaa. Toisaalta, jos aika suuri kookas yritys vahingossa tekee virheen eikä kerro tietystä elementistä tiedoissa – niin tässä oikea suhtaisuus pitäisi ottaa huomioon. Siis oikea suhteisuuskysymys on tärkeä, tai myös ö, sakot, jos tämä liittyy tuottoon. Mutta jos pienellä yrityksellä ehkä liikevaihto ole kovinkaan suurta, mutta joskus voidaan tarttua ankarammin senkin toimintaan, mutta en ole ollenkaan vaikut, varma, että tässä on asioita käsitelty ihan loppuun, mitä tulee sanktioiden suhteisuuteen, jota tässä ehdotetaan, ja mikä niiden todellinen vaikutus tulee olemaan. Vaikutushan on se, että me haluamme, että ihmiset käsittelevät tietoja asianmukaisella tavalla, ajatushan onkin, että on tällaisia lieventäviä asianhaaroja, jos on tehty toimittu oikein ja pyritty saamaan oikeat prosessit aikaan suhteessa niihin, jotka eivät ole näin tehneet. Mielestäni nämä asiat pitäisi ottaa huomioon, joten olemme edistyneet jonkin verran mielestäni, mutta ehkä pyytäisimme Lara Komia vielä harjoittavan yhteistyötä kanssamme tammikuun 24 päivään saakka, jotta voimme vielä täydentää näitä kysymyksiä. Ja toivon, että saamme vahvan yhteisymmärryksen poliittisten ryhmien kesken Ja näin voimme varmistaa, että kansallisvapauksien valiokunta ottaa huomioon meidän valiokuntamme lausunnon. Haluuko joku vielä puheenvuoroa? Rova Boulanger, olkaa hyvä, te voitte kommentoida ja sitten vielä esittelen lopuksi. Kiitos herra puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio haluaisi kiittää teitä, koska tässä mennään rivakkaa vauhtia eteenpäin. Nyt on jo saatu tekstejäkin kompromisseiksi. Me olemme kyllä käytettävissä jatkossakin, jos tarvitaan teknisiä selvityksiä, kun tar- kompromissitarkoituksia valmistellaan. Haluaisin palata joissakin seikkoihin, puhumatta kuitenkaan liian kauan. Noin yleisesti ottaen komissiolla on erittäin tärkeää säilyttää 95-46 direktiivin taso suojassa. Mistä se melu tulikaan? Eli suojan taso säilyi sen nykydirektiivin tapaan ja olemme aika haluttomia menemään sen suojan alle. Tämä nyt ensinnä. Toiseksi kuulin paljon huomioita liittyen nimenomaisen suostumukseen käsitteen Aina vain interferenssiä täällä on. No, not my mobile. I think the advice is to unplug your own Okay. okay, la notion du Siis suostumuksen käsite, kuten viime kerralla totesin, on hyvin tärkeä osa legitimiteettiä, jota tietoja voidaan käsitellä ylipäätään, ja komissio haluaisi tämän esityksen myötä selventää, että jos suostumus tarvitaan tietojen käsittelyyn, niin sen pitää olla oikeanlainen suostumus. Olen pahoillani, eiköhän nyt hyvää, nyt ei enää tule tällaista viheltelyä. Niin suostumuksen täytyy olla oikeanlainen suostumus. Siksi sinne on otettu tämä käsite, nimenomainen suostumus. Johdantasokappaleissakin sitä on selvennetty. Olemme kyllä aivan samaa mieltä siitä, että suostumus ei saa olla disruptiivinen, miten sitä nyt ranskaksi tai suomeksikaan voi sanoa. Sen on oltava selkeä, yksi selvä, niin että voidaan määritellä toimia, jolla on sama tavoite. Se on ihan selkeästi myös jonotason kappaleissa, nimittäin, että suostumus voidaan ilmaista esimerkiksi että laittaa rastin ruutuun internetissä tai jollain muulla tavalla osoittaa tahtonsa, niin että ymmärretään, että asianomainen henkilö hyväksyy tietojen käsittelyn. Sitten täällä kommentoitiin myös etunäkökohtien tasapainoa ja mitä osatekijöitä voitaisiin käsitellä, ajatellen petosten torjuntaa, jotka sinällään ovat tavoitteena legitiimejä, kuten nykydirektiivissäkin ehkä tämä tavoite siellä voisi säilyä. Ja se on myös mukana näissä artikloissa, joita voidaan tehdä intressinäkökohtien tasapainon pohjalta tietojen käsittelyä kuitenkin etäsinomaisen tietojen käsittelykohteen suoja säilyy. Ja sitten hallintorasitteesta, se on kyllä tärkeä kysymys ja siinä voimme tehdä parlamentin yhteistyötä, jotta tavoite saavutettaisiin kuitenkin, niin, että tiedon suoja ei siitä kärsisi. Niin vielä tästä hallintorasitteesta korostaisin, että täällä mainittiin nämä lieventävät asian haarat. Tässä sanotaan, että erityisesti, eli ne huomioitaisiin, mutta tämän vuoksi voitaisiin huomioida muitakin tekijöitä kuin mitä tähän on luetteltu. Ja sitten summat, ne ovat enimmäismääriä todellakin. Eli totta kai tässä voidaan eri osatetekijöitä huomioida ja jokainen tietojen käsittelijä kriteereiden pohjalta katsoo, mitä pitää huomioida. Ja sitten yksi kohta lyhyesti vielä liittyen kompromissi luonnokseen. Se ei tullut täällä kyllä esille. Mikä asema annetaan tietosuojaa äh, lautakunnalle. Nimittäin komission esityksessä lautakunnalla voi antaa lausuntoja. Kansallisilla viranomaisilla on päätöksentekovalta ja tällä eurooppalaisella elimellä on vain lausunto-oikeus. Sillä ei ole mitään oikeudellista vastuuta ei meillä ole mitään muutoksenhakumahdollisuutta olemassa lautakunnan myötä, vaan se antaa lausunnonsa ja, ja se on sen vastuulla ainoastaan. Ehkäpä voisin vastata vielä esittelen esille ottamiin kysymyksiin, joka liittyy profilointiin. Toisin kuin mitä on klassisessa järjestelmässä, se liittyy rajoitettuihin vapauksiin, niin profilointi on sellainen, joka perustuu kieltoon nimenomaisesti, paitsi että on annettu poikkeuslupia. Siis mitään ehdotonta mahdollisuutta ei ole tietokäsittely, vaan tämä perustuu nimenomaisiin lupiin. Miksi puhutaan tästä sitten? No tästä voisin ottaa sen luustatakin seikö ensinnäkin muistuttaisiin siitä, että kun ajatellaan profilointijärjestelmää, niin siinä noudatetaan nykydirektiivin käytäntöä. Ja se, mitä siellä nyt on sallittu, ei sitä uudessa järjestelmässä kielletään. Eli mistä tässä on kyse? Kyse on toimista, joiden myötä saadaan aikaan oikeusvaikutuksia tai toimia, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat yksilöön. Toisin sanoen ei se koske kaikkia profilointia, vaan nimenomaan ne toimet, nimenomaan, joilla on henkilön oikeudellisia vaikutuksia tai merkittävällä tavalla vaikuttaa yksilöön. Mm, sitten mikä myös tulee esille tässä esityksessä on, että toimien täytyy perustua yksinomaisesti automatisoitun tietojen käsittelyyn, jos on siellä inhimillistä toimintaa, eli ei tietokonetta mukana, niin se ei ole enää tämän yksinomaisuuden piirissä automatisoidusta tietojen käsittelyssä. Todellakin ne kuuluvat tämän tietojen käsittelyn piiriin ja sen täytyy liittyä henkilöön. Varsinkin analysoidaan hänen työsuoritustaan, taloudellista toimintaansa, terveydentilantaansa, henkilöiden mieltymyksiä, luotettavuutta ja käyttäytymistään. Siis, milloin sitten sallitaan profilointi? Niin, se sallitaan silloin, kuin profilointi niin ja asianomaisen henkilön tasapaino huomioidaan. Jos ajatellaan sopimussuhteita, olipa kyse sitten sopimusta edeltäviä neuvotteluja, sen täytäntöönpanoa, yksilön pyynnöstä tai silloin, kun on kyseessä inhimillinen toiminta. Lisätäkö vielä, että ajatellaan vain niitä esimerkkejä, mitä täällä tuli esille. Vakuutussopimus esimerkiksi no yleensä se tapahtuu asianomaisen henkilön pyynnöstä. Se tulisi mukaan tähän luokkaan. Markkinointi tuli esimerkkinä myös esille yleensä. Siitä ei seuraa oikeudellisia vaikutuksia henkilölle tai ei merkittävällä tavalla vaikuta yksilöön. Siis perinteinen markkinointi ei tulisi kyseeseen näissä määräyksissä. Lisättäkö vielä, että profilointi sallitaan joko Euroopan oikeuden tai kansallisen lainsäädännön pohjalta, jos annetaan riittävät suoja. Ja profilointi saa tukea myös 21 artiklasta. Siinä määritellään horisontaalisesti ja jäsenvaltion mahdollisuudesta poiketa tästä määräyksestä, varsinkin jos on kyse yleisestä edusta, mukaan lukien Euroopan unionin rahoitus- tai talousedut, tai budjettivero, tai vastaavat etunäkökohdat liittyen markkinoiden vakauteen. Sitten vielä mahdollisuus on myös profilointiin silloin, kun asianomainen henkilö antaa suostumukseen asianomaisen takuin. Minä halusin tätä korostaa, koska sopimus on yksi mahdollisuus ja suostumus toinen. Kaksi eri perustetta siis profilointiin. Tässä on erityismääräys, jonka mukaan ei profilointi automatisoidusti – Edelleen tässä ajatellaan oikeudellisia vaikutuksia henkilöön tai että merkittävä vaikutus ylipäätään tulee henkilöön. Sen täytyy perustua pelkästään arkaluontoisiin tietoihin, jos ajatellaan rotua tai etnistä taustaa. Sitä paitsi tässä on tiettyjä määräyksiä olemassa tekstissä, jotka liittyvät siihen, jos ajatellaan 20 artiklan oikeutta, niin täytyy henkilöllä antaa tiettyjä tietoja, mitä vaikutuksia ja merkityksiä profiloinnilla on. 20 artiklassa on myös viittaus tiedon antoon asianomaiselle henkilölle. Sitten tätä tuli vielä yksi seikka esiin, joka liittyy pk-yrityksiin ja kynnykseen. Komission esittämä kynnys on mukana monessa muussakin politiikassa. 250 henkilöä on se kynnys, joka vastaa pk-yritysten määritelmää EU-oikeudessa. Näin saadaan aikaan johdonmukaisuutta. Miksi olemme sitten esittäneet kynnystä niin, että pk-yritysten elämä olisi helpompaa? Se, että lähtökohtaisesti meillä on tietty määritelmä pk-yritykselle ja sitten on tietty hallintorasite jätetty pois, niin se, se ei voi vaihdella, paitsi että sitten on tietystä tiedonkäsittelystä kyse. Tämä on nimenomaan komission esityksen filosofia, jos niin, että pyritään he keventämään hallitusrasitetta saman oikeusvarmuutta aikaan, niin että voidaan horisontaalisesti tätä kriteeriä myös noudattaa Euroopan unionissa. Alaikäisestä sitten sitten olemme samaa mieltä täällä esitetyn näkökohtien kanssa, että se olisi pitänyt sanoa jo aikaisemmin, että tämä kriteeri on sellainen, joka perustuu YK yleissopimukseen. Tämä 18 vuotta, se on yhteinen määritelmä kaikissa jäsenvaltioissa. No ehkä voisin jättää tähän, ettei tässä keskustelussa nyt sen enempää, mutta olemme kyllä käytettävissä, että tässä olisi paljon asioita, joihin on voinut ottaa kantaa. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia näistä hyvin hyödyllisistä ja kattavista vastauksista. Ja varmastikin auttavat meitä, kun muotoilemme näitä asioita, joista puhuit. Tämä on ollut hyvin hyödyllistä meille ja tämä on äärimmäisen tärkeä ja hyvin monimutkainen asia. Edustaja Komi, haluatko kenties vielä tehdä yhteenvedon tai ottaa jotakin uutta esille? Sì, brevissimamente aivan kauhean lyhykäisesti ensinnäkin, mitä tulee tapaamisiin, niin minä olen ihan samaa mieltä. Strasbourgissa me pyrimme järjestämään keskiviikoksi jotain, mutta ei se sitten onnistunut, koska kaikki jäsenet eivät pääse paikalle tai sitten virkamiehet eivät pääse. Minä olen sitä mieltä, että parempi kasvatusten tavata tässäkin tapauksessa, koska kun ajatellaan eri näkemyksiä ja sopimusten löytämistä ja näin herkissä kysymyksissä, niin se onnistuu vain tapaamalla. Siksi jos teille sopii, niin katsotaanpa, että heti tammikuussa ensi kättelyssä selvitetään näitä asioita. Ettei tässä nyt tuhlata aikaa, niin minä olen esittänyt sähköisesti kompromissiesityksiä, siis sähköpostitse, niin että saadaan vähän selkeämpä käsitys puitteista. Ehkä näinä viime päivinä voidaan miettiä vielä joitakin kysymyksiä, joitakin tietoja, niin että kun me tapaamme tammikuussa ensi kerran, niin voitaisiin ajatella paremmin päivämääriä ja päästään liikkeelle nyt jo heti, koska ajatellaan minua ja muita valiokuntia, niin 24. päivä tulee äänestys ehkä 23. Kolmas esitetään jo Libessä luonnos. Ehkä me olemme hiukkasen edellä Libeän näin. Se on etu, mutta haittakin. Koska jos meillä on yhteinen linja löydetty, niin voitaisiin sitten se Libessäkin. Mitä tulee sitten vielä omiin kommentteihin ja siihen liittyen, mitä te totesitte, niin Märehditän tätä ja kuitenkin hyvää joulua ja sitä uutta vuotta tällä väliä. Well, thank you very much. And... Paljon kiitoksia ja olisi hyvä ajatus pitää kokous tammikuussa ja katsoa, että pääsemmekö tästä sopuun, koska haluaisin, että pidämme kiinni tuosta äänestysajankohdasta ja annamme sinulle ja myöskin kollegoille mahdollisuuden ottaa tämän mukaan Liben keskusteluissa, koska me olemme ensimmäinen valiokunta, joka tästä äänestää. Kiitoksia hyvin paljon Rova Boulanger. Ja nyt sitten päätämme asioiden käsittelyn tältä illalta ja muistuttaisin, että tapaamme huomenna kello 9.00. Meillä on hyvin paljon äänestyksiä mukana. Toivon, että tuotte myöskin äänestyskorttinen mukananne ja muistuttaisin teitä myöskin siitä, että koko valiokunnalla on mahdollisuus tulla kuvatuksi, eli siis tuollainen joululahja kaikille kello yhdeksän, joten pyydän, että tulette tänne kello yhdeksän, meillä on kuvaaja täällä paikalla ja tämän jälkeen sitten vahvistamme ADR-trilogin. Ja sitten puhumme julkista hankinnoista. Kiitoksia vielä kerran. Ja toivotan tässä panokselle hyvää syntymäpäivää vielä. Toivon hänelle hauskaa iltaa ja toivottavasti näemme huomenna.